Colleagues, can I bring the... No niin, hyvät kollegat. Voisimmeko aloittaa liikenne- ja matkailuvaliokunnan kokouksen? Esityslistan luonnoksen olette saaneet käyttöön ja voin olettaa, että se voidaan hyväksyä. Hyvä, kiitoksia. Seuraavaksi pöytäkirjojen hyväksymiseen seuraavista kokouksista 31. toukokuuta ja 1. kesäkuuta. Sopiiko? Ovatko ne kunnossa? Hyvä. Ennen kuin siirrymme käsittelemään Jensenin mietintöä älykkäistä liikennejärjestelmistä, mutta sitä ennen toivotan tervetulleeksi kollega Van Dalen vierailijaryhmän. Tervetuloa toivottavasti tästä tulee teidänkin kannalta mielenkiintoinen ja hyödyllinen keskustelu. Me aina toivotamme tervetulleiksi vierailijaryhmät, joten teidätkin toivo, toivotan tänne sydämellisesti tervetulleeksi. Näin pääsemme esityslistalla seuraavaan kohtaan. Kollega Jensenin mietintöön aiheena tieliikennealan älykkäät liikennejärjestelmät – Siihen liittyen käymme tarkistuksia käsittelemään. Kollega Jensen, olkaa hyvä. Yes, thank you, Chairman. Well, this is very quickly done because... Kiitoksia. Tämä hoituu hyvin nopeasti, sillä tarkistuksia ei ole jätetty kovinkaan montaa ja ne, jotka on jätetty, niin niitä en suosittele hyväksyttäväksi. Eräät ranskalaiset kollegat ovat jättäneet tarkistuksia, jotka liittyvät ranskalaisiin huolenaiheisiin, mutta kun katsotaan, tai siis tämä Ranskan ekosysteemijärjestelmä ei olisi yhteen toimiva uuden järjestelmän kanssa. Ja Rikeen eleistä voiden päätellä, että hän olisi valmis vetämään ne takaisin. Eli kun katsotaan tilannetta Ranskassa, niin sikäläiset olosuhteet eivät olisi yhdenmukaisia tämän ehdotuksen mukaan. Ja mielestäni komission ehdotuksen perusteella voitaisiin sanoa, että tämä ei tule aiheuttamaan Ranskalle ongelmia. Joten toivon, että huomenna voisimme äänestää tekstistä ilman näitä tarkistuksia, ehkäpä kollega voisi tähän liittyen sanoa, että vetääkö hän tarkistuksessa pois. Jos ei, niin sitten ehdotan, että tarkistukset hylätään. Ja toivottavasti tältä pohjalta päästään sitten eteenpäin älykkäämpiä liikennejärjestelmiä kehitettäessä. Kiitoksia. Kaunen. Kiitoksia. Seuraavana puheenvuoron saa kollega Tikau. Uh, uh, Minäkin haluaisin tukea tätä kantaa esittelijän mukaisesti. Olemme tehneet paljon työtä kompromissiin pääsemiseksi ja minusta meidän pitäisi äänestää näitä molempia tarkistuksia vastaan. Tietenkin mikäli tarkistukset, jos niitä ei vedetä pois. Näin voisimme hyväksyä erittäin hyödyllisen paketin tätä lainsäädäntöpakettia ajatellen. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Rike. Monsieur President. No, no, no, no, not at all. Because once they go, that's it, you know that, yeah? <laughs> niin, nyt kannattaa pöytää kahvia tai teetä, muuten sitä ei ole enää laisinkaan tarjolla tässä kokouksessa. Todellakin vedän tarkistukseni pois. Aivan kuten Anna aivan oikein sanoi, tarkistukset johtuvat siitä, että tässä oli epäselvyyttä, jonka komissio suullisesti korjasi. Tämä koski sitä, että nykyiset järjestelmät otettaisiin huomioon, eikä kyseessä olisi yhtenäinen järjestelmä, joka tulisi ikään kuin ylhäältä alaspäin, vaan että siihen voidaan ottaa mukaan olemassa olevat järjestelmät tässä, eikä käsittääkseni ole teknisiä ongelmia, joten hyvä puheenjohtaja, vedän pois omat tarkistukseni ihan vain miellyttääkseni esittelijää. Thank you very much, Dominic. Paljon kiitoksia. Ja nyt komission puolesta kollega Paquet. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I mean, I can indeed confirm. Niin voin todellakin vahvistaa, että olemassa olevat järjestelmät tullaan täysin integroimaan ekojärjestelmään, jota on kehitelty toimintasuunnitelman mukaisesti. Ja tässä mielessä tämä luonnos on ollut hiukan äh, epäselvä, mutta kuitenkaan oli mitään syytä huoliin. Kiitoksia, kollega Jensen, haluatteko sanoa jotain? Uskoakseni kaikki on tullut sanotuksi. Kiitokset Dominik sinulle, että vedit nämä tarkistukset pois. Se helpottaa elämämme. Huomenna siis äänestämme asiasta ja täysistuntokäsittely sitten heinäkuussa. Hyvä. Näin pääsemme käsittelemään omaa mietintöäni. tavaroiden ja matkustajien merikuljetuksia koskevat tilastot, niihin liittyvät tarkistukset. Ehkä muistatte, että tämä on yksi niistä mietinnöistä, jotka mielihyvällä jätätte puheenjohtajan hoidettavaksi, kun kukaan muu ei niitä huoli. Joten minä yritin siis laatia sitten puolestani tämän mietinnön direktiivejä, jota ollaan tässä yhteydessä tarkistamassa, sovelletaan jo artiklan 2a mukaisesti matkoihin, jotka tapahtuvat joko kokonaan tai osittain meriteitse. Ja tässä yhteydessä täytyy muistaa, että komission velvollisuutena on laatia satamaluettelo, joihin tätä päätöstä sovelletaan. Päätös tehdään komitologiamenettelyn mukaisesti, joten hyväksyntävaiheessa parlamentti toivoo tätä luetteloa tarkastettavaksi. Mitä tulee tilastotietojen keräämiseen, sitä on pidetty hallinnollisena taakkana, mutta asetuksen mukaiset tiedot ovat oikeastaan tulleet jo kerätyksi kansallisten tilastokeskusten kautta, joten tuskinpa tästä aiheutuu mitään lisää työtaakkaa, koska tämä työ on tullut tehtyä jo kansallisella tasolla muutenkin. Yhden tarkistuksen on jättänyt kollega Tikau, ja mielestäni tämä asia on jo mietinnössä huomioitu, ja uskoakseni kollega Tikau on ystävällisesti suostunut vetämään tarkistuksensa pois. Mitä tulee sitten delegoituihin säädöksiin, jos ne hyväksytään, nämä ovat minun tarkistukseni, niin kun tehdään päätöksiä siitä, mitkä so- satamat otetaan luetteloon mukaan, niin parlamentilla on suurimpi toimivalta. Joten toivoisin, että voitte hyväksyä omat tarkistukseni, näin voimme nimittäin vahvistaa parlamentin kantaa komitologian menettelyn tai delegoituihin säädöksiin liittyen. Tämä riittänee alustukseksi. Kuun, Tikao ja Maisner ovat pyytäneet puheenvuoroa kollega Kuun ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset työstä, jota olette tehnyt, koska on välttämätöntä, että tämä yhteinen tilastotietojen keruu tavaraliikenteestä ja henkilöliikenteestä Euroopan unionissa, että sitä on. Se on perusedellytys sille, että voidaan tehokkaasti saada aikaan intermodaalista liikennettä, joten siellä, missä on tästä liikennettä, niin se menee yhteen suuntaan samaan tavoitteeseen ja saamme parempia ennusteita siitä, mitä liikennevirtoja Euroopassa on ja mitä, mitä voidaan ennakoida tämmöisessä kiskoliikenteessä tai mitä voidaan olla yhteyksiä satamiin paremmin eurooppalaisista verkostoista, niissä satamilla on hyvin tärkeä merkitys ja perusetus sille on, että meillä on tietokanta. Ja tämän direktiivin myötä tämä luodaan. 18 jäsenvaltiota kerää jo näitä tietoja, mikä on hyvä lähtökohta, mutta haluamme tietysti, että kaikista jäsenvaltiossa tämä koskettaa, että kaikissa niissä tietoa kerätään, paitsi viides jäsenvaltiossa, jolla ei ole yhteyttä merelle, niin niillä ei ole paljonkaan sanottavaa satamista. Minusta on hyvä, ja haluan todella kiittää painokkaasti esittelijää siitä, että kaikki välttämätön komitologia meidän yhteydessä mukaan delegoidut säädökset on hoidettu muutostarkistusten esityksen niin, että me parlamenttina aina pystymme sitä lainsäädännöllistä voimaa, jonka me annamme komissiolle, voimme myöskin tarvitse vetää pois, jotta voidaan tehdä korjauksia ja muutoksia. Ja siinä mielessä nämä tarkistukset ovat hyvin tärkeitä, ja me tuemme kaikkia kahdeksaa tarkistusta, ja, ja kiitos siitä, että Rovat Sikaa veti omansa pois. Thank you, Mr. Kuhn. Mrs. Kiitokset kollega Kuun. Seuraavana Rova Tikau. Aivan lyhyesti. Esittelijä jo antoi minulle takia siitä, että minun tarkistukseni on otettu mukaan tähän asiakirjaan, tämän vedän, vedän asia- mm, tarkistukseni pois. Siis Meissner. Paljon kiitoksia ja seuraavana kollega Meissner. Kiitos puheenjohtaja. Useinhan on niin, että kun puheenjohtaja saa tehtäväkseen meiltä jonkin mietinnön tekemisen, niin se ei välttämättä ole kaikkein jännittävin, mikä ei suinkaan merkitse sitä, ettei mietintö olisi tärkeä. Tärkeä se nimittäin on, koska tilastoja, tietoja on käsiteltävä. Mutta Simpson on todellakin sanonut selvästi, miten hän haluaa tehdä mitään sisällisiä muutoksia, vaan pelkästään äh, oikeusasiakirjoista lähtien parlamenttien tarkistuksia niin, että hän pyrkii parantamaan parlamentin oikeuksia, mikä hän on tehnyt erittäin hyvin, joten meillä ei ole mitään tarkistuksia. Emme ole vain ylipäätään tyytyväisiä pelkästään puheenjohtaja, vaan myöskin tähän mietintöön. Kiitos työstä. Thank you very much. You're so kind. Paljon kiitoksia. Erittäin ystävällistä. Ja seuraavana kollega Lichtenberger. Kiitos. Minä nyt sisämaan valtion edustajana en kovin paljon halua sekaantua meriliikenteeseen, mutta minulle on ratkaisevan tärkeä yksi asia, jonka olen havainnut tavaraliikennetilastoista, se, että ne ovat usein paljon jäljissä estään, koska vasta vuonna 2010 saadaan usein luotettavia tietoja vuodesta 2005-2006. Tämä ei ole kovinkaan tehokas ajatellen liikenteen suunnittelua. Onko jotakin menetelmiä, joilla tätä voidaan nopeuttaa? Voidaanko tehdä jotakin? Ja toinen asia, olen vakuuttunut siitä, että juuri komitologian myötä tietojen laadun ja nopeuden osalta, mitä tulee tietojen välittämiseen, niihin on kiinnittävä erityisesti huomiota, koska näillä äh, tilastoilla niiden kanssa taisteleminen ei sinänsä johda mihinkään. Me puhumme nyt tilastotiedoista, jotka on jo syntyneet, ovat syntyneet paljon ennen rahoituskriisin alkamista, ja niiden, se, mitä niillä on sanottavana, ei ole kovinkaan ajankohtaista. Kiitoksia. Pitää paikkansa. Niin, menettelyn nopeuttaminen, se on tärkeä kriteeri, niin komitologian menettelyä käyttäen. Ja nyt komission puolesta puheenvuoro saa kollega Muro. Uh, thank you, Mr. Chairman. Actually, my name is Ameri. Kiitos, olen Ameriini oikeastaan nimeltäni. Niin, komissio on, on yhtä mieltä kahdeksasta tarkistuksesta. Olemme tyytyväisiä myös siihen, että yhdeksäs tarkistus vedetään pois. Ja mitä tulee tiedon keräämiseen, voin sanoa, että ensi viikolla julkaisemme ensimmäiset tulokset vuodesta 2009. Kiitos. You see, Eva, two sentences from you and everything speeds up. Yeah. Niin, pari virkettä, sillä selvä. Tämähän käy sutjakaasti. Kiitokset kollega Amini tästä komission kannanotosta. Huomenna, kuten tiedätte, äänestetään valiokunnassa ja sitten täysistuntoäänestys syyskuussa. Kaikki ovat varmaan tyytyväisiä tähän. No niin, kiitokset ystävällisistä sanoista. Seuraavaksi Uusien kevyiden hyötyajoneuvojen päästönormeihin valmistelijana toimii kollega Vlasak. Tämä siirrettiin tälle päivälle, koska kollega Vlasak ei viimeksi voinut olla paikalla, mutta nyt hän saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dámy a pánové, pane předsedo, dovolte mi, abych... Eh, niin, herra puheenjohtaja. Minä haluaisin sanoa muutaman sanan tästä hyvin tärkeästä aiheesta. Niin tästä on puhuttu paljon ja on tehty paljon esityksiä. Minä lähestyin aihetta yrittäen esitelemään meidän näkemyksemme nimenomaan liikenteen kannalta niin, että laitoin sivuun äh, ympäristökysymykset ja jätin ne ympäristövaliokunnan huoleksi. Minä halusin tehdä komission esityksestä hiukan rationaalisemman ajatellen sitä, miten, mikä on tilanne ajatellen kriisiä ja mitä ovat rahoitukselliset mahdollisuudet, joita autoteollisuudella on. Olen luottanut keskusteluihin eri kollegojen kanssa, eri aivoriihien kanssa ja myöskin tutkimuslaitosten kanssa. Ja näissä keskusteluissa kävi, otin yhteyttä myöskin varjoesittelijöihin ja haluaisin kiittää heitä Rikkaat, herra Pesolami, herra Törksiä, Kameroota ja Rolsia eh, hyvästä yhteistyöstä. Tämä eh, on hyvä lähestymistapa näin kantoja luodessa, vaikka mä en olekaan yhtä mieltä asioista. Periaatteellinen ero meidän näkemyksemme oli siinä, että minun lähestymistapani oli sellainen, jossa halusin ottaa hyvin realistisen ja rationaalisen lähestymisen, mutta kollegat olisivat olleet hiukan kunnianhimoisempia. Ja tämä oli periaatteellinen ero meidän näkemyksissämme. Me esittelemme nyt lukuisia kompromisseja, jotka ovat konsensus yhteisymmärryksen tulos meidän kesken ja toivon, että niille saadaan teidän tukenne. Meistä on tärkeää, että me voimme hyväksyä tämän lausunnon. että voimme välittää selkeän viestin ympäristövaliokunnalle. Mitä vaikka kompromissit olemme esittelemässä tässä? Ensimmäinen niistä koskee 1,75 grammaa kilometriä kohti ja me haluaisimme lykätä määrää vuoteen, vuoteen 2014 ja haluaisimme joustavamman mekanismin, mitä tulee rangaistuksiin, jotka koskevat tämän rajan rikkomista. Kompromissa kaksi on kysymys 125 gramman rajasta, kymmenen hiilidioksidista kilometriä kohti joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020. Kompromissi, jota me esitämme, on se, että alennetaan 20 eurosta 75 euroon tämä ja maksu ja sama myöskin, mitä tulee sitten matkustaja ajoneuvoihin. Minusta meidän pitäisi nyt syrkiä, syrjiä mitään ryhmää toista, toiseen verrattuna. Neljäs kompromissi koskee tulojen käyttöä, jota saadaan näistä rangaistusmaksuista ja miten ne pitäisi käyttää uuteen teknologiaan ja innovaatioihin niin, että me voisimme vähentää kielteisiä vaikutuksia ympäristölle. Viimeinen kompromissi, kompromissi E, on sellainen, että se ei saa kaikkien ryhmien täyttä tukea ja se koskee nopeusrajoituksia niin, että yritetään pitää kiinni älykkäitä säädöksiä, joten minusta tämän elementin pitäisi olla käyttöön pelkästään siinä vaiheessa, kun me olemme saaneet vaikutusarvioinnin, ja se pitäisi tehdä tarkistamalla asetusta 92 kautta 6 e y joka on myös Suomen parlamentin käyttöön ottama. Nämä ovat siis meidän kompromissimme. Ja haluaisin esittää, että me äänestämme näistä yhtenä kokonaisuutena jaksoittain ja että me pyrkisi ottamaan erikseen yksittäisiä kohtia, jotka tekevät prosessista mutkikkaamman ja vaikeamman. Ja vielä kerran haluaisin kiittää varjoesittelijöitä Haluaisin kiittää teitä siitä, että olen saanut luottamuksen hoitaa tätä lausuntoa. Ja haluaisin myös kiittää Matthew Barron ja meidän sihteeristöstämme. Ja vielä kerran haluan korostaa sitä, että halusin tuottaa tai saada aikaan kompromisseja, ja minun on todettava, että kaikki niistä välttämättä eivät ole minun näkemysteni kanssa yhdenmukaisia, joten äänestä joidenkin tapauksessa tyhjää. Kiitoksia kollega Vlasak tästä alustuksesta. Seuraavana EPPn puolesta kollega Rike. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää herran Vlasakia hänen tekemästään työstä ja hänen kyvystään tehdä kompromisseja hän hyväksyy kompromisseja, jotka hän piti hieman pitkin hampain niellä. Tämä oli varmasti tae menestykselle. Minusta tämä on todellakin tärkeä lausunto ja tärkeä päätös, koska mm, tässä, tähän liittyy teollisuus- ja ympäristövaikutukset. Lausunnon vaikeus oli siinä, että joko on katsomaan asiaa ympäristön näkökulmasta, se on siitä siitä kannasta päästöjen vähentäminen on täysin oikeutettu ja meillä olisi hyvin tiukka kanta päästöille, joka rankaisisi teollisuutta. Tai sitten katsomme tilannetta taloudellisesta näkökulmasta ja näin yritämme hieman löyhentää teollisuudelle asetettavia pakotteita ja autoteollisuudelle asetettavia rajoja. Tarkistuksia oli paljon, 170. Ne olivat hyvin monenlaisia, koska ne menivät luonteeltaan ympäristöystävällisyydestä talousintresseihin enemmän kalleillaan oleviin ja kaikista ryhmistä tuli tarkistuksia. ja mikään tarkistus ei olisi, olisi voinut saada enemmistöä. Se olisi ollut täysin katastrofi, koska sitten emme olisi voineet antaa lausuntoa. Minusta se olisi ollut erittäin sääli, koska tässä aiheessa tämän valiokunnan valiokunta, ö, lausunto on erittäin tärkeä. Tai sitten kaikkien piti vähän tulla toisiaan vastaan. Ja näin ollen teemme tarkastuksia, joita ei tietenkään voida pitää täysin tyydyttävinä kaikille, mutta kuitenkin päästiin jonkinlaiselle kultaiselle keskittielle, niin, että pystyttiin yhdistämään nämä ympäristö säästävät toimet ja samalla muistimme teollisuuden kilpailukyvyn talouskriisin aikoina. Teollisuudella on suuria vaikeuksia taloudessamme. Lopuksi haluaisin todeta, että meidän ryhmämme tukee kaikkia kompromissitarkistuksia, jotka on jätetty. Täällä on vielä joitakin muita tarkistuksia, joiden kautta voidaan vielä vähän täsmentää tekstejä, niistä tulee kohta kohdalta äänestyksiä, mutta uskon, että ja toivon, että kompromissit saavat laajan tuen taakse niin, että meidän lausuntomme olisi tasapainoinen ja sellainen, jonka ympäristövaliokunnan kollegamme voivat hyväksyä. Kiitoksia. Much. Paljon kiitoksia. Seuraavana SDn puolesta kollega Fajon. Raporteur, Mr. Vlasak. Paljon kiitoksia Kiitokset kollega Vlasakille ja muille varjoesittelijöille. Niin, tämä on tietenkin erittäin tärkeä teksti. Viime viikkojen aikana olemme keskustelleet kaikkien asianosaisten kanssa ja tärkeää on saada hyviä kompromisseja aikaiseksi, jotta äänestys menee hyvin. Minullekin on erittäin tärkeää pitää kiinni kunnianhimoisesta lähestymistavasta, jotta hiilidioksidikaasupäästöt saadaan todellakin laskettua. Ja tässä yhteydessä tärkeää on, että kevyiden hyötyajoneuvojen liikennemäärät ovat nousussa ja toisaalta päästöt kasvavat eniten kaikki kategoriat huomioiden. Eli meidän täytyisi löytää toimivat kompromissit. Tämä pitkän ajan tavoite, eli 175 grammaa vuoteen 2022 mennessä. Se on melkoinen kompromissi, jos katsotaan nyt meidän tilannetta ja muiden valiokuntien tilannetta, niin kyllä meidän täytyy välittää tilanteesta hyvin selkeä viestiä mielestäni kaikista erimielisyyksistä huolimatta ja huolenaiheista huolimatta, joita on esitetty autoteollisuuden puolelta, niin silti meidän tulisi pyrkiä pitämään kiinni tästä kompromissista. ja että myöskin tämän lyhyen aikavälin tavoitteesta pidetään kiinni, eli 175 grammaa per kilometri, mutta ehkäpä hyvänä kompromissina olisi tämä muutettu aikataulutus. Toinen asia, jonka haluaisin tässä yhteydessä ottaa esille, on se, että itse ryhmäni kanssa haluaisimme, että tämä rangaistus olisi siis 120 euroa. Ja mitä tulee sitten esille otettuun kysymykseen nopeusrajoituksiin liittyen, tiedän, että se on arkaluonteinen kysymys, mutta kaikista huolimatta tilastoja katsellessa voidaan havaita, että vaikka kevyidenkin ajoneuvojen nopeuksia lasketaan, niin hiilidioksidikaasua voidaan laskea. Päästöjä siis voidaan laskea, mutta samalla saadaan myöskin hoidettua toinen tärkeä asia kuntoon, eli parannettua liikenneturvallisuutta. Eli vielä kerran kiitokset yhteistyöstä ja Olisin tyytyväinen, jos huominen äänestys sujuisi positiivisessa hengessä. Voisimme osoittaa, että olemme tosissamme ympäristösuojelun suhteen. Ja vaikka ajoneuvoteollisuus myöskin kärsii kriisin aikana, olisi hyvä, jos sekin huomaisi, että silläkin on tärkeä rooli kun pyritään hiilidioksidikaasupäästöjä vähentämään. Kiitokset kollegat Joon. Seuraavana kollega Sterx liberaalien puolesta. Olkapa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää kollega Vlasakia hänen tekemästään työstä. Hän on ollut tiivissä yhteydessä muihin kollegoihin. Ajatuksia on vaihdettu tiuhaan tahtiin ja hänen esittämänsä kompromissitarkistukset ovat pitkälti meidän hyväksyttävissämme. Katsotaan sitten, mitä tulemme tekemään näiden kevyiden hyötyajoneuvojen osalta. Me olemme saaneet jo ratkaisua aikaiseksi kuljetuskalustoon liittyen, mutta meidän täytyy vain varmistaa, että päästöt saadaan pidettyä kurissa ja pienennettyä. Kompromissi A, se kyllä meille käy. 175 grammaa per kilometri 2014 alkaen sopii meille ja olen tyytyväinen myöskin siihen, että tämä pitkän tähtäimen aikataulutusta venytetään vielä kahdella vuodella. Mielestäni tämä on toimiva kompromissi. Olen keskustellut autovalmistajien kanssa ja he kertoivat, että valmistussyklit ovat kymmenen vuoden mittaisia ja minun mielestäni tästäpä syystä juuri tämä vuosi 2022 on looginen ajan, ajankohta. Eli siihen mennessä pitäisi päästöt saada laskettua 135 grammaa per kilometri. Olen myöskin samaa mieltä siitä, että mihin nämä sakkomaksut tulisi käyttää. Me emme missään nimessä halua laskea sakkomaksuja. Mielestäni komission ehdotuksesta olisi pidettävä kiinni. Ja mitä tulee Neposan rajoittimiin, niin mielestäni ei olisi hyvä, jos olisi vapaaehtoinen järjestelmä. Sehän johtaa nimittäin siihen, että jossain maassa markkinoille tuodaan toisenlainen versio samasta ajoneuvosta kuin toisella markkina-alueella, joten mielestäni olisi hyvä, että markkinat olisivat yhtenäiset. Joten kyllä me tarvitsemme selkeän lähestymistavan. Ei me voida lähteä sille tielle, että kaikilla on vapaat kädet. Mielestäni se ei ole oikea lähestymistapa. Minulle kyllä sopii kollega Van Hodenin ja Alcadrauin ehdotus, eli että 120 kilometriä tunnissa. Se sopii, mutta ei tämä kompromissi. Ja on myöskin hyvä näistä niin sanotuista keskeneräisistä ajoneuvoista – tämä puulausmahdollisuus ei ole hyvä asia. Minun mielestäni näitä ei pitäisi lähteä sekoittamaan. Minun mielestäni siinä ei ole mitään järkeä. Kyllä minun mielestäni meidän täytyy edetä alakohtaisesti, koska muuten syntyy kilpailua niiden välillä, jotka pystyvät niin sanotusti pulaamaan ja niiden välillä, jotka eivät siihen kykene. Ja niin kuin kollega Fanhon sanoi, me tarvitsemme selkeän viestin jonka välitämme ulospäin. Mutta samalla meidän on muistettava myöskin ympäristön näkökohdat ja huomioiden, että me olemme realistisia myöskin teollisuuden suuntaan katsottaessa. Tarvitsemme siis pitkän aikavälin tavoitteen asettelua ja minä todellakin toivon, että ympäristövaliokuntakin ja täysistunnossakin ollaan asiasta samaa mieltä. Teollisuushan meni paljon paljon pidemmälle kuin mitä nyt kompromissitekstissä sanotaan. Tietenkin tästä voidaan aina kiistellä, mutta minun mielestäni tämä on ihan realistinen tavoite, eli 135 grammaa per kilometri ja sitten vielä plus kaksi vuotta täytäntöönpanoon liittyen. Minun mielestäni tämä on ihan järkevä kompromissi. Kiitoksia ja seuraavana kollega Lichtenberger vihreiden puolesta. Niin, kiitokset. Kuten voitte kuvitella, en ole yhtä mieltä kompromisseista. Esittelijä on varmuuden vuoksi jättänyt vihreät jopa kutsumatta neuvotteluihin, nimittäin halusi saada kompromissin jarruttamisen ja erityisen vahvan jarruttamisen välillä, siis sellaisen kompromissin, jossa kunnianhimoisemmat tavoitteet olisivat nousseet esille joten minä en voi olla sanoa olevani yhtä mieltä yhdenkään tavoitteen kanssa. Minusta koko tapakäsillä asiakirjaa on todistus siitä, että liikennevaliokunta ennemminkin on jarruttaja ympäristökysymyksissä eikä realisti. Sillä jos katsoo tätä tilannetta, niin uudet selvityksen osoittavat selvästi, että 135 gramman tavoite voidaan saavuttaa ensin 175 jos, jos tapahtuu tällaista pienentämistä, downsizingia, ja tässä on kysymys siis suorituskyvystä, siinä tavalla tapahtuva kilpailua, joka ei on tuhoisaa eikä johda mihinkään. Jos vaaditaan sitä, että jopa liik- nopeusrajoitusta varten pitäisi olla vaikutusarviointi, niin tämä kaikki on aika absurdia, sillä mitä tulee alhaisempiin nopeuksiin tieliikenteessä, nimenomaan autojen osalta, jotka kuljettavat lasten ja niiden osalta vaikutukset ovat tiedossa. Sillä on myönteistä vaikutusta turvallisuuteen, myönteistä vaikutusta ympäristöön, jos on olemassa nopeusrajoituksia. Ja nimenomaan tämän kokoisten autojen osalta on todettavissa, että ne, niissä niitä käytettäessä ollaan aina paineen alaisia, eli nämä ovat sellaisia äh, laitteita, joita käytetään nopeisiin kuljetuksiin. Näissä yhteydessä usein jätetään huomiotta, nopeusrajoitukset jätetään huomiotta lepo- ja ajoajat. Niitä hy- tavallaan suosivat erinäiset tietulijärjestelmät tästä syystä, että tämän tyyppisten autojen määrä kasvaa teillämme. Ja nyt sitten äh, tässä halutaan antaa näille autoille kaksi vuotta lisäaikaa. Teknisesti tämä on selvää, kaikki on mahdollista – ja jos autotullisuus sanoo, että se ei ole mahdollista, niin on ymmärrettävä, he haluavat sanoa, niin heidän intresseissään on ottaa käyttöön innovaatiot mahdollisimman myöhään, koska innovaatiot maksavat rahaa. Se, että jossakin vaiheessa kenties tämän vuoksi menetetään kilpailukykyä, on tosiasia, jota aina ei kenties pitäisi jättää huomiotta. Joten minä olen hyvin pettynyt tähän kaikkeen, koko mietintöön, enkä todellakaan voi sanoa, että voisin samastua näihin kompromisseihin. Se, että tämä pooling on tällainen huippuluokan selitys autoteollisuudelle johtaisi yhä suurempiin siirtymisiin, kun kysymys on moottorien kehittämisestä ja tehokkaimpien, tehokkaimpien kokoneuvojen kehittämisestä tai kenties ympäristöystävällisempien kulkuneuvojen kehittämisestä on aivan selvää. Joten minun on todettava, että tämä on väärin, on väärin nyt tein yksipuolisesti antaa ö, tukea tietylle, suosia yhtä ajoneuvoluokkaa, koska sitähän tässä on kysymys. Sitä kautta ö, vielä kerran lisätään liikennettä teillä. Ja tätä kautta ei saavuteta yhtään mitään ympäristön kannalta, ja, ja se tullaan saavuttamaan myöhemmin, ja myöhemmin vielä ajatellessa, mitä te esititte, niin tässä mielessä emme mitään palvelusta tee ympäristölle, otamme askeleen taaksepäin siitä, mikä jo on mahdollista. Olemme ajatkaisemmin voineet nähdä, tehneet sen, saaneet sen kokemuksen, että autoteollisuus ei reagoi vapaaehtoisesti, se reagoi itsenäisesti, se reagoi vain paineeseen, mutta silloin se reagoi hyvin tehokkaasti. Ja tätä kautta myöskin Euroopan, eurooppalaisten kulkuneuvojen, ajoneuvojen kilpailukykin säilyisi. Minusta tämä tie on väärä. Minä en tule tukemaan kompromisseja ja nopeuden osalta katson, mitä voin saada aikaan suullisella tarkistuksella, koska jos olette ruuhkaisilla moottoriteillä, niin huomaatte, että nämä usein uskomattoman uh, uskaliesti ajavat äh, ajoneuvot ajavat hyvinkin vaarallisella tavalla, joten siinä nähdään kyllä, mitä seurauksia tästä voi olla turvallisuudelle. Kiitoksia seuraavana kollega Alka Draivi. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Oikein lyhyesti. Tärkeimmät asiat ovat tulleet jo sanottua. Olen samaa mieltä siitä, että kyllä meidän on todellakin hyvä löytää keskeisimmistä asioista kompromissi, koska muuten emme saa mitään aikaiseksi ja se ei ole hyvä asia. Kun katsotaan päästönormeja, niin kyllä näinä aikoina tärkeää on välittää selkeä viesti. Mekään emme voi hyväksyä sakkojen määrän laskemista. Mielestäni komission ehdotus on paras mahdollinen ja siitä olisi pidettävä kiinni. Mitä tulee sitten nopeusrajoituksiin, minäkään en usko, että olisi paikallaan ottaa käyttöön asiaan liittyvä vapaaehtoinen järjestelmä. Kollega Rike on tähän liittyen laatinut tar- kompromissin. Tämähän on asia, joka olisi järkevintä hoitaa eurooppalaisella tasolla. On tietenkin mahdollista, että kansallisella tasolla voidaan ottaa alueellisia tai paikallisia poikkeuksia käyttöön ihan liikennemerkein. Siitähän ei ole kyse. Kyse on teknisestä sääntelystä, jonka avulla yritetään varmistaa, ettei ole teknisesti mahdollista ajaa kovempaa. Tähän liittyy tietenkin ympäristönäkökohdat. Erinäiset tutkimukset ovat osoittaneet, että nopeusrajoittimen käyttöönotto johtaa päästöjen pienenemiseen ja kyllähän tieturvallisuuskin paranee. Me tiedämme, että ajoneuvojen tehot kasvavat kasvamistaan. Ja joskus sitä voimaa on liikaakin tarjolla ja sitten ajetaan liian nopeasti, joten ehkäpä me tarvitsemme tällaisia teknisluontoisia määräyksiä, niin kuin aikanaan sovimme yli 12 tonnin raskaaseen kalustoon liittyen. Joten ehkä meidän tulisi vielä tätä tarkastella ja huomisessa äänestyksessä pitäisi välittää meidän puolestamme selkeä viesti muille kollegoille. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Meissner. President. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin voin olla lyhyt sanainen. Dirk Sterks on jo liberaalien puolesta ottanut kantaa hyvin perusteellisesti. Voin täysin tukea, mitä hän sanoi. Tässä tapauksessa tilanne oli hyvin vaikea. Oli vaikea saada aikaan oikea tasapaino toisaalta ympäristön suojelutavoitteiden osalta, jotka haluamme saavuttaa – Tiedämme, että liikenteellä on suuri osuus siinä, miten ympäristöä rasitetaan. Saman aikaan pitää kuitenkin nähdä, että autotollisuus voi reagoida, mutta se kuitenkaan välittömästi voi sopeutua alhaisempiin gramma-arvoihin, joten minusta kompromissit ovat hyviä. Näin asian hiukan eri tavalla kuin Dova Lichtenberg, ja minusta tämä on kuitenkin lausunto, joka osoittaa, että otamme asiat vakavasti liikennevaliokunnassa. Ja minusta on hyvä, että on kompromisseja, jotka osoittavat, että me pystymme löytämään yhteisiä kantoja tietyllä tasolla niin, että saadaan asioita aikaan, jotka ovat pragmaattisesti pantavissa toimeen. Mitä tulee liikennerajoituksiin, tiedätte, tulee maasta, jossa ei ole nopeusrajoituksia. Kollegani tietävät, että tämä on hyvin vaikea asia. Vaikea hyväksyä sellaista kommenttia, joka liittyy jotenkin siihen, että nopeusrajoituksia haluttaisiin joten kompromissi on tässä mielessä ehkä lähempänä kuin tämä tarkistus, mutta yleisesti ottaen haluaisin lisätä vielä yhden asian ympäristön kannalta on tärkeää se, mitä aiemmin nousi esille Anne Jensenin mietinnössä, niin nämä älykkäät liikennejärjestelmät, niitä on syytä ottaa käyttöön, koska niiden kautta voidaan säästää ympäristöä, koska voidaan estää ruuhkia ja ohjata liikennevirtaa virtaa nimenomaan nopeusohjeen. Ja tämä on se suunta, mitä pitäisi voimakkaammin mennä. Mutta minusta on hyvä yleisesti ottaen, että me olemme nyt voineet liikennevaliokunnassa ottaa kantaa ympäristön puolesta. Mr. Kuhn. Seuraavana kollega Kuhn. Herrn Vlasek möchte ich auch mal herzlich danken, dass er... Kiitokset kollega Vlasakille näistä kompromisseista. Tästä direktiivistä tulisi käyttökelpoisempi ainakin meidän näkökulmastamme katsottuna. Aina pitää kuitenkin muistaa, että kaksi kolmasosaa kaikista kevyistä hyötyajoneuvoista, jotka liikkuvat Euroopan teillä, kuuluvat PK-yrityksille, käsityöläisille ja yksi kolmas osa tällaisille just-in-time-aikataulun mukaisesti toimiville ajoneuvoille yrityksille. Ja kuten täällä sanottiin, näiden ajoneuvojen elinkaari on noin 10 vuoden mittainen. Ja me haluamme puuttua näiden lukuisten ajoneuvojen päästöihin. Ja jos haluamme todellakin saada uusia, tehokkaampia päästö, päästöjen suhteen parempia moottoreita aikaiseksi, niin me tarvitsemme investointeja, mutta me tarvitsemme sellaisia määräyksiä, jotka mahdollistavat investointien toteuttamisen Se ei onnistu sillä tavalla, että me sanomme, että huomenna sitten otamme käyttöön nämä uudet järjestelmät ja saastuttajia sakotetaan niin ja näin, joten kyllä me tarvitsemme toisenlaisen ratkaisumallin. Eli on tärkeää, että otamme tämän asteittaisen lähestymistavan käyttöön. Keskimäärin keskiarvopäästöt on 202 grammaa ja vuoteen 2014 mennessä se olisi siis 175 grammaa. Ja yhtälö on yksinkertainen. Yksi litra polttoaineita aiheuttaa 22 grammaa hiilidioksidia per kilometriä. Tämä taas tarkoittaa sitä, että vuoteen 2014 mennessä Ajon hyötyajoneuvojen keskimääräinen kulutus pitäisi olla 8 litraa luokkaa ja vuoteen 2022 mennessä 6 litraa keskimäärin. Ja kun katsotaan minkälainen hiilidioksidipäästösäästö tätä kautta syntyy, niin se on kyllä melkoinen luku, joten kyllä tämä on ihan oikeutettu ratkaisumalli. Mutta nyt herääkin kysymys, johon on insinöörien annettava vastaus. Eli uusien polttomoottoreiden sukupolvi, kun käytetään uusia syöttöpaineita. Eli kun pyrimme tähän Euro 6 päästöluokan käyttöönottoon. Johtaako tämä loppujen lopuksi päinvastaiseen kehityskulkuun? Eli näitä hiukkasfilttareita ei käytetäkään nykyiseen tapaan, vaan että näissä uusissa moottoreissa hiukkaset palaisivat kokonaisuudessaan, mutta se taas tarkoittaa sitä, että se syö enemmän polttoainetta ja se johtaa taas päästöjen kasvuun. Tarkoittaako tämä siis sitä, että euro 5 pitäisi olla, tai euro 6 pitäisi olla vielä tiukempi määräyksiltään kuin euro 5? Kiitoksia. Kiitoksia seurana kollega Tikau. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensiksi mainita sen, että vuoden 2007 lopulla käynnistyi energia- ja ilmastopaketti, jonka tärkein tavoite oli vahvistaa selkeät tavoitteet mm, päästä päästöjen vähentämiselle sekä teollisuudelle että, että muillekin järjestelmille, joita ei koske teollisuuden sertifikaattien vaihtaminen, kuten liikenne ja asuminen. Se, että Euroopan unionissa on jo selkeä sitoutuminen koskien näitä määräaikoja 2020 päästöjen vähentämiseen 20 prosentille Uskon, että tämä on meille hyvä vastapaino. Ja se petti myös kompromissitarkistuksiin. Minusta meidän pitää analysoida tätä asiakirjaa ensinnäkin tarjonnan puolelta, eli kuinka voimme parantaa kevyitä hyötyajoneuvoja ja toisaalta on analysoitava kysyntää. Siksi olemme tehneet joitakin tarkistuksia, joissa olemme pyytäneet eh, tiettyjen eh, taloudellisten kannustimien käyttöön ottoa niin, että voitaisiin edistää vanhempien ja pääst- suuripäästöisimpien ajoneuvojen korvaaminen uusilla, joissa noudatettaisiin näitä uusia normeja ja lainsäädäntöä. Tarjonnasta ensinnäkin ja ajoneuvojen sopeuttamisesta on tietenkin tärkeää, että saavutetaan teknistä edistystä kevyitä ajoneuvoja varten niin, että niillä olisi pienempiä päästöjä. Valmistajat eh, sanovat, että ne tarvitsevat seitsemän vuoden valmistussykliä. Eh, seitsemän vuotta kuluu siitä, kun malleja ruvetaan suunnittelijan pöydällä piirtämään siihen, kunnes se, kunnes se menee kauppaan. Siis kaksi vuotta kehitystä ja viisi vuotta kaupalle, kaupalle saamista. Niin todellakin tuottajat sanovat, että seitsemän vuotta tähän tarvitaan. Ja tästä syystä olisi hyödyllistä perustaa eri vaiheita tavoitteisiin pääsemiseksi. Haluamme, että nämä kunnianhimoiset tavoitteet olisivat toteutettavissa. Henkilökohtaisesti en usko, että kovin vahvat tarkistukset olisivat ajoneuvojen valmistajille kovin motivoivia. Olen myös sitä mieltä, että Euroopan parlamentin ja Euroopan lainsäädännön muuten pitäisi olla johdonmukaista ja meidän olisi otettava huomioon jo hyväksytty lainsäädäntö, joka koskee henkilöautoja. Olemme tehneet paljon työtä kompromissien eteen. Toivon, että tulos on hyvä ja, ja sen kautta voidaan vähentää päästöjä mahdollisimman nopeasti. Mutta samanaikaisesti meidän tavoitteemme pitää olla toteuttamiskelpoisia. Haluaisin vielä lopuksi korostaa taloudellisten kannustimien merkitystä niin, että kysyntää saataisiin lisääntymään. Meillä voi olla hyvä teksti ja erittäin kunnianhimoiset tavoitteet, mutta mikäli emme luo tarpeellisia kannustimia, joilla saadaan kysyntä nousuun, niin että nämä tehokkaammat ja vähäpäästöisemmät ajoneuvot, niiden kysyntä nousisi, niin en usko, että pääsisimme tavoitteisiimme. Haluaisin onnitella esittelijä ja varjoesittelijöitä tehdystä työstä. Tämä ei ole helppo lausunto, mutta olen vakuuttunut siitä, että tulossa vastaat odotuksia. Seuraavana kollega Grosch. Äh, Kiitoksia. Tämä ei ole helppo asia. Tässä pitää ottaa huomioon mitään kaksi asiaa. Yhtäältä teknologiaa, erinäisiä mahdollisuuksia on tarjolla ja niin kuin esittelikin totesi, niin kyllä varjoesittelijät ovat löytäneet hyviä ja vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, mutta menneisyys on osoittanut, että me tarvitsemme selkeitä viestejä. Jos haluamme päästä tavoitteeseen, niin menneisyys on näyttänyt, että me emme ole niihin päässeet. Jos sanomme, että niihin on päästävä, niin silloin kyllä tapahtui hyvinkin nopeasti jotain. puolella, tämä kävi nopeasti ilmi ja tulokset olivat oikeastaan nopeampia kuin päätökset täällä meillä päin. Mutta sitten toinen kysymys liittyykin poliittiseen tahtoon. Todettakoon, että täällä on puhuttu pitkään raskaista ja kevyistä hyötyajoneuvoista, mutta suurin osa ajoneuvoista on henkilöautoja. No tietenkin niitä ohjaavat äänestäjät ja se johtaa taas hankalampaan tilanteeseen. Jos halutaan määriä vähentää, niin silloin meidän täytyy vähentää henkilöajoneuvojen määrää, koska niitä on eniten ja sieltä, sitä kautta saataisiin nopeiten tuloksia aikaiseksi, mutta se vaatii poliittista tahtoa, mutta herää kysymys, että onko sitä olemassa. Ja tämä pätee myöskin nopeuteen. Kyllähän nyt kaikki tietävät, että mitä hitaammin ajetaan, sitä vähemmän onnettomuuksia tapahtuu ja sitä vähemmän ajoneuvot kuluttavat. Lähes kaikki maat, muutamaa poikkeusta lukunottamat, ovat ottaneet käyttöön huippunopeusrajoitukset. No nämä asiat täytyy sitten hoitaa siten, että otamme käyttöön tällaisia teknisiä nopeusrajoituksia, koska joissakin maissa ei olla vaan riittävän rohkeita tällaisten nopeusrajoitusten käyttöön ottamiseksi. Minun mielestäni olisi hyvä sanoa, että hoitakaapas ensin omat läksynne ja katsokaapas kuinka miltä onnettomuustilastot näyttävät. Ehkäpä silloin väki herää. Herää kysymys, että mihin tarvitaan jopa 500 hevosvoiman ajoneuvoja? Miksi tarvitaan tällaisia ajoneuvoja, kun ei löydy juuri teitä, joilla voitaisiin tällaisilla ajoneuvoilla ajaa. Ehkäpä mainontaa pitäisi muuttaa esimerkiksi poliittisin päätöksin meidän puolestamme. Eli että sanoisimme, että hittiauto olisikin jatkossa puhtaampi ajoneuvo. Eli kyllä tämä on melkoinen harjoitus. Se, mitä me olemme tehneet, niin on jo hyvä asia, mutta kyllä kansallisellakin tasolla pitäisi nopeusrajoitusten suhteen jotain tehdä. Ja emme tarvitse mitään vapaaehtoisuuteen perustuvaa järjestelmää, vaan pakollisia määräyksiä. Ja minä tiedän, että PK-yrityksillekin on tärkeää, että jouduttaisiin käyttämään puhtaampia ajoneuvoja, ja minun mielestäni se on myöskin Euroopan näkökulmasta katsottuna tärkeä valti yritysten sijaintipaikkana, kun katsotaan minkälaista kilpailua on muualla, joten emme saa olla tässä olla liian hellävaraisia. Kyllä me tarvitsemme poliittista tahtoa enenevässä määrin, eli että puututaan ongelmiin niiden ytimessä. Kiitoksia. Ja vielä kolme puheenvuoropyyntöä ennen komission kannanottoa. Ensimmäisenä kollega Bradburn. Thank you, Chairman. I just... Kiitos puheenjohtaja. Sain puolankielistä tulkkausta englannin kanavalta, joten en mitä sanoitte. Niin minä kuuntelin tätä keskustelua. Alun perin en aikonut puhua, mutta, mutta sen jälkeen, mitä olen kuullut, niin kuin tavallista tässä täällä puhutaan paljon periaatteista, mutta ei paljon todellisuutta. Tosiasia tässä on se, että on juuri se, mitä Rova Tsikau otti esille omassa puheenvuorossaan. Kysymys on siitä, mikä on saavutettavissa, milloin on se on saavutettavissa. Ja pitäisi katsoa, että saadaan tuloksia, jotka ovat kysyntävetoisia näihin ongelmiin. Olen pitkälti yhtä mieltä herra Vlasakin äh, tarkistuksista. Ja täällä on nyt se vaara, että olemme hukkaamassa kosketuksen todellisuuteen. Tosiasia on, kuten Rovat Sikau sanoi, että uuden moottorin kehittämiseen vie seitsemän vuotta suunnittelusta tuotantoon. Meidän pitää olla tietoisia siitä, että sille ei voida mitään. Tämä vain on nyt näin fyysisesti, joten meidän pitäisi olla realisteja siinä, mitä me haluamme saavuttaa, milloin me haluamme sen saavuttaa. Ja mikä minut halusi nyt sain nyt aikaan käyttämään puheenvuoron, on se, että, että puhutaan näistä nopeusrajoituksista. Sikäli kuin minä olen perillä asiasta, joillakin alueilla tällaisia rajoituksia käytetään, mutta olisi ikävä, jos ne käytettäisiin myöskin näitä rajoittimia, nopeuden rajoittimia pieniin kaupallisiin ajoneuvoihin, koska ne voivat ohittaa, miksi moottoriteillä. Ja ne, jos tällaisia rajoittimia on, niin ne eivät pysty kehittämään nopeuttaan ohituksia varten, jolloin tämä voisi aiheuttaa enemmän onnettomuuksia, eikä suinkaan vähemmän. Olisin täysin tällaista vastaan. Joku mainitsi vielä sen, että käytettäisiin älykkäitä liikennejärjestelmiä. Puheenjohtajan tiedä, oletteko ollut koskaan M40 tai M06 Birminghamin ympäristössä viime vuosina, mutta meillä on muka älykäs liikennejärjestelmä siellä. Ja eilen tiellä Äh, moottoritielle, niin siellä oli nopeusrajoituksena 60 mailin nopeusrajoitus Se oli 20 ajoneuvoa mailin matkalla. Eli ei siis todellakaan mitään ruuhkaa eikä mitään tarvetta rajoittaa nopeutta. Joten nämä niin sanotusti älykkäät liikennesemät ovat aivan tarpeettomia ja vieläpä kovin kalliita tarpeettomia. Ja tässä syystä halusin sanoa, että meidän pitäisi palata takaisin todellisuuteen, katsoa sitä, mitä teollisuus voi tuottaa, antaa heidän neuvoa meille ja kertoa meille, mitä he voivat tuottaa ja milloin lähteä liikkeelle sitten siitä. Kiitos. Viime viikon loppuna olin sillä alueella ja kyllä kesti melkoisen pitkään päästäkseni määränpäähän Cardiff. No ei kannata ainakaan Cardiffin kautta koukata. Kollega Higgins. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen kollega Barretmanin kanssa. Ja kiitokset Kuunille ja Rikeelle. Mielestäni esittelijä on oikeassa sanoessaan, että me tarvitsemme tasapainoisen ratkaisumallin huomioiden kaupalliset aspektit ja ympäristöaspektit. Ja me tiedämme, että autoteollisuus on melkoinen työpaikkojen luoja ja tällä hetkellä menetämme jo riittävästi työpaikkoja sillä saralla. Ja kun katsotaan tämänhetkistä kriisiä, niin monet pienet yrittäjät ajautuvat pois markkinoilta näillä määräyksillä. Mehän olemme edelläkävijöitä päästöjen vähentämisen saralla. Ja minun mielestäni nämä kompromissit menevät oikeaan suuntaan. Ja kun katsotaan näitä tuotantolukuja kevyen hyötyajoneuvojen osalta, tämä muutos on ihan ok. Ja mitä tulee sitten näihin sakkoihin, tähänkin, tässä suhteessa ollaan menossa kyllä väärään suuntaan, mutta Tärkeää on kuitenkin, että kun tällaisia sakkoja määrätään maksettavaksi, niin näistä määräyksistä olisi pidettävä myöskin kiinni. Mutta nyt herää kysymys siitä, että kuka pystyy sitten valvomaan näitä määräysten noudattamista. Eli on kaksi eri asiaa määrätä tällaiset säännöt käytettäväksi ja toisaalta niiden valvominen. Ja sitten kollega Tikaun ehdotukseen, eli että vanhemmat ajoneuvot saataisiin pois liikenteestä. Meidän kannaltamme tärkeä vaihe autoteollisuuden kannalta oli se, että otettiin käyttöön tämä romuautolaki. Sillä tavalla saatiin ajoneuvokantaa uudistettua. Ja me tiedämme, että jo tähänkin asti esittelijä on joutunut tekemään huomattavan paljon työtä näiden kompromissien aikaansaamiseksi ja siitä hänelle kuuluu kyllä melkoinen kiitos. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Ajala Sender. Kiitoksia puheenjohtaja. En oikeastaan ajatellut käyttää puheenvuoroa, koska kaikkihan on, olemme saaneet tietoa eri teollisuuden sektoreilta. Meillä on kerrottu, missä rajat menevät ja millaisia määrä, millaiset määrärajat ja tavoitteet voivat olla ongelmallisia. Mutta tämä keskustelu nopeusrajoittimista provosoi minua tässä parlamentissa muuallakin kuin tässä valiokunnassa pohditaan ja keskustellaan tästä asiasta. Tämä on aika innostava keskustelu. Jotkut jäsenvaltiot, jotka ovat historiallisesti vastustaneet nopeusrajoituksia, maanteillä ja niille on mahdollisuus nyt mennä eteenpäin. Siksi uskon, että nyt kerrankin argumenttina ei ole turvallisuus, vaan ympäristön suojelu ja sen ansiosta voisimme nyt päästä tässä asiassa eteenpäin. Myös näissä maissa, joista äsken puhuin, niillähän on kyllä tekniikkaa käytössään. Uskon, että nopeusrajoittimien suosiminen teknisenä innovointina, jonka kautta voidaan parantaa maantien turvallisuutta ja ympäristön suojelua, niin minusta tämä on erittäin myönteistä. Herra Bradburn sanoi, että ei, voisi, ei voitaisi ohitella, mutta kyllähän meidän on joka tapauksessa pohdittava tarkkaan, mistä maanteista puhumme, missä ovat rekat mist, mitä kautta nopeammat ajoneuvot menevät. Ja tämä on tapa yksinkertaistaa. Kyllä minä kannatan tällaista lähestymistapaa. Lopuksi haluaisin sitä pyynnön komissiolla. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että mikäli kompromissi on elinkelpoinen, niin sekä myös minulle, mutta usein käy niin kuin minulle kävi eh, puskureiden kanssa, eh, että on otettava huomioon haavoittuvat matkustajat. Meillä on aina tämä keskustelu, teollisuuden käytännön läheiset kohdat ja muut seikat. Nyt haluaisin kysyä komissiolta, käykö tässä keskustelussa niin, että, että otamme huomioon liikaa tätä käytännön läheisyyttä. Meillähän ei ole mitään kristallipalloa, vaan meillä on kilpailijoita, jotka ovat menossa eteenpäin ympäristöasioissa ja nopeusrajoittimissa voi käydä niin, että että kun olemme käytännön läheisempiä teollisuuden kanssa, teemme niille karhun palveluksen ja riistämme niiltä kilpailukykyä. Tätä haluaisin kysyä komissiolta ja haluaisin varmistua siitä, että teollisuutemme ei jää tässä jälkeen. For the commission, Mrs. Salonici. Ja kollega Salanici komission puolesta, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman, and good afternoon to Kiitos ja hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin aloittaa yleisellä kommentilla. Komission ehdotus CO2 päästöistä kevyillä voi perustuu vaikutusarviointiin ja tekisin selvityksiä, jonka kautta tultiin siihen tulokseen, että tämä esitys ja sen lyhyen ja pitkän täytöksen tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta toteuttamiskelpoisia. Tämä on kokonaisuudessaan vaikuttanut against 1990 levels. Mitä tulee ehdotettuihin ja tänään keskusteltuihin kompromissitarkistuksiin? Kommentit, jotka liittyvät pitkän tähtäyksen tavoitteisiin vuonna 2020, lyhyen tähtäyksen tavoitteet, jotka, joka 175 grammaa. Me uskomme, että me ehdotuksemme on paras tie eteenpäin. Mitä tulee Näihin tarkistus, kompromissitarkistusnumero C. Haluaisin sanoa, että 95 euron summa grammaa kohti ei olisi hyvä ratkaisu, olisi parempi pitää kiinni objektiivisemmasta tavoitteesta. Nopeusrajoittimet ja siirrettävä tarkistusesitys on kaikkein järkevin niistä, mikä tänään ovat esillä. On hyvä katsoa siten, miten tämä tarkistus voisi käytännössä toimia. Tällä hetkellä ei ole vielä selvää, onko tämä 3 grammaa CO 20 kilometriä kohti. On, tämä on sellainen tavoite, joka pitäisi selvittää ensin selvityksen kautta ja osoittaa sitä kautta päteväksi. Thank you, Mr. Kiitoksia, Kollega Vlasak, haluatteko vielä lisätä tähän jotain? Niin, herra puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin olen kuullut lukuisia mielenkiintoisia kommentteja kullakin teistä on nyt käsitys siitä, mitkä argumentit ovat relevantteja, mitkä eivät. Haluaisin palata siihen, mitä sanoin alussa. Minä uskon, että valiokunnan, liikennevaliokunnan kannan tulisi heijastella liikenteeseen liittyviä teknisiä kysymyksiä. Ja ympäristövaliokunta vastaa sitten päätö, päästöihin liittyvistä asioista – minä haluaisin äh, esittää tässä nyt vastalauseen. Minä pidän arvossa äh, sivistynyttä keskustelua ja sitä, että neuvoteltiin kompromissista, mutta minun täytyy olla esittää vastalause sille, että joku sanoo, että valiokuntamme jarruttaa kehitystä ja edistystä. Näin ei ole. Mitä tulee sitten näihin nopeuden rajoittimiin? En halunnut alun perin käsitellä tätä yksityiskohtaisemmin, mutta tästä on lukuisia selvityksiä niiden vaikutuksesta turvallisuuteen ja nimenomaan siihen, miten ne voivat toimia ajoneuvot voivat toimia ohitustilanteissa, miten, miten ne hidastavat liikennettä. tässä on myöskin selvityksiä siitä, miten, ne vaikuttavat, miten, ne ovat vaikut, miten niitä on käsitelty kansallisissa säädöksissä ja on myöskin käsitelty kustannuksia. Uusissa ajoneuvoissa on tällaisia rajoittimia, mutta uudet välineet pitäisikö, uudemmat pitäisikö niihin asentaa niitä vai ei. Ja sitten hallinto ja valvonta. Jonkun pitää seurata tätä kaikkea, valvoa sitä minä en ole näitä vastaan näitä nopeutta rajoittavia laitteita, mutta niitä pitäisi ihmistä käsitellä omassa erillisessä mietinnössään kaikkien eh, ajoneuvojen osalta yleisesti siitä, missä tämä on tällainen eh, reunakysymys ajatellen tätä ydinasiaa, joka tässä on esillä – meidän ne pitäisi nyt tähän kiinnittää enemmän huomiota. Kiitos keskustelusta ja toivon, että voimme tehdä huomenna oikeat ratkaisut. Just... Kiitokset teille, kollega Valasak. Minäkin olen kanssanne samaa mieltä. Mielestäni näin ei todellakaan ole ja me todellakin yritämme tehdä kaikkemme. Mitä tulee aikataulutukseen? Huomenna äänestys syyskuussa sitten ympäristövaliokunnan äänestys ja joulukuussa sitten täysistuntoäänestys. Seuraavaksi sitten keskusteluun komission kanssa vartaloskannerista. Kollega Roito on jo ihan tässä lähellä, jota pyydettäköön hänet sisään. kansalaisvapauksien valiokunnan edustajatkin ovat osittain paikalle täällä. Jo kouluajat tulevat mieleen, kun pyydetään puheenvuoroa aikaa, mutta palataan sitten vähän myöhemmin siihen, että kuka haluaa käyttää puheenvuoroa tämän keskustelun yhteydessä. Aina. Aina. Uh, Vice President as well. Okay, so those who want to speak, you can start to indicate now and the Secretariat. No niin, nyt voitte siis pyytää puheenvuoroja. 65 puheenvuoron pyyntöä, jos tulee, niin ei tarvitse olla sen kummempi nero tietääkseen, että kuinka paljon puheaikaa riittää. No niin, ja komission puheen Komission edustaja saakin saman tien puheenvuoron, joten olkaapas hyvä. Again, uh... Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen iloinen voidessani olla täällä taas teidän vieraananne. Viimeksi keskustelimme jo tammikuun loppupuolella näistä vartaloskannereista. Ja silloin lupasin komission puolesta, että että maalis-huhtikuussa saatte tekstin käyttöön, mutta nyt eletään jo kesäkuun puolta väliä. Pyydän anteeksi, että olemme myöhässä, mutta tuhkapilvi ja muut asiat ovat aiheuttaneet pientä viivästystä. No ihan lyhyt katsaus siihen, mitä tekstissä tulee olemaan. Komission varapuheenjohtaja Kalaksen puolesta teen tämän alustuksen. Ajoitushan on mitä paras, sillä Kalashan toivoo, että hän saisi tämän tekstin teille välitettyä ennen kuin asia menee torstaiseen liikenneministeriöiden kokoukseen. Tämä jäsentely on ihan selvä. Tilanne on se, että meillä on turvallisuusmääräykset, niistä olemme sopineet yhdessä. 300 ja 208 ovat nämä tekstit, ja te muistatte, että kun puhe oli täytäntöönpanon määräyksistä, niin vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla meitä hiukan nuhdeltiin. Sanottiin, että kaiken ajan on se, että lentokentillä saadaan turvallisuus taattua. Siinä vaiheessa emme olleet vielä ihan varmoilla vesillä näiden henkilöskannereiden osalta sanoimme, että tulemme myöhemmässä vaiheessa palaamaan asiaan ja nyt olemme siinä tilanteessa. Tämä teksti on nyt teidän käytettävissänne ja tässä on valitettavasti otettava huomioon myöskin muutamat epämiellyttävät faktat kuten kasvanut terrorismin uhka lentoliikenteen saralla. No mikä on tämänhetkinen tilanne? No se on seuraavanlainen. Tietyssä jäsenvaltiossa, Suomessa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Alankomaissa, Ranskassa ja Italiassa näitä henkilöskannereita on otettu jo käyttöön. Italia harkitsee tilannetta ja maailmanlaajuisesti katsottuna voidaan sanoa, että Yhdysvalloissa, Kanadassa ja muuallakin näitä on otettu käyttöön, mutta enemmän tähän liittyen löytyy tästä tekstistä. Mutta nyt herää kysymys, että onko tällä olemassa oikeus perustaa? No tällä hetkellä voidaan sanoa, että kyllä, sellainen löytyy, sillä lisätutkimusmahdollisuuksia voidaan ottaa käyttöön, mikäli halutaan olla tiukempia. Tai sitten voidaan ottaa käyttöön tällainen koekäyttövaihe. Joten molempien tekstien nojalla Euroopan unionin alueella – näitä vartaloskannereita voidaan käyttää. Mutta herää kysymys siitä, että halutaanko järjestelmä toteutettavan ehdotetulla tavalla, eli että jokaisella jäsenvaltiolla on oma järjestelmä käytössä tai ei laisinkaan minkälaisia määräyksiä. Ja haluammeko sitten käyttää tätä yhden lukun järjestelmää. Toivottavasti tämä teksti on riittävän yksityiskohtainen ja kaikki vastau- kysymyksiin vastauksia antava. Niin keskeinen kysymys, jonka olette jo esittäneet, liittyy tehokkuuteen. Toinen terveysaspekti, kolmas ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kolmas liittyy kustannushyöty suhteeseen. Uskoakseni minun ei tarvitse käydä näitä yksityiskohtia sen kummemmin läpi, mutta ihan lyhyesti tehokkuuteen liittyen muutama sananen. Tekstistähän käy ilmi, että monet jäsenvaltiot ja komissiokin ovat sitä mieltä, että nämä uuden sukupolven skannerit voivat tarjota tehokkaan valvontamahdollisuuden räjähdeaineiden tunnistamiseksi, mikäli kyse on muista kuin metallipohjaisista vartaloon kiinnitetyistä räjähteistä. Tietenkään sataprosenttista taetta ei voida antaa, että se tunnistaa kaikki tällaiset räjähteet, mutta kuitenkin tehokkuus on parempaa tasoa. Tällä hetkellä tarkastelemme neljää vaihtoehtoista teknologiaa, jotka ovat tarjolla. passive microwave, active microwave ja röntgen, kaksi röntgenjärjestelmää. Näitä teknologioita siis tarkastellaan paraikaa, mutta tämä X-ray imaging-järjestelmää, sitä ei Euroopan unionissa käytetä juuri laisinkaan. Sitten mitä tulee ihmisoikeuskysymykseen, sehän oli puolisentoista vuotta sitten kuuma peruna. Ja päädyimme siihen tulokseen, että teknologiota on kyllä tarjolla. Ja että ihmisoikeuskysymykset eivät ole enää niin ongelmallisia Eli tietosuoja-asiat, inhimillinen kohtelu ja niin poispäin, näihin liittyvät kysymykset eivät ole enää niin ongelmallisia. Nyt herää vain kysymys siitä, että missä vaiheessa ollaan menossa ja miten voimme varmistaa, että nämä teknologiat ovat sitten niin sanotusti ihmisoikeuksien kannalta neutraaleja. Sitten neljäs aihealue, johon olemme paneutuneet, liittyy kustannushyötypuoleen. puoleen. Tiedätte, että se ei ole kovin helppo tehtävä. Tämän analyysin toteuttaminen siis. Toki voidaan osoittaa, että tiettyä kustannustehokkuutta voitaisiin saada aikaiseksi. Eli voidaan nyt vain kysyä, että mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. No, heti alkuun haluaisin sanoa, että tällä hetkellä tilanne on se, että teknologiaa ollaan ottamassa käyttöön unionin alueella, mutta ei yhdenmukaisin määräyksin, joten herää kysymys siitä, että pitäisikö meidän ottaa käyttöön yhdenmukaiset määräykset lentomatkustajien terveyden suhteen ja myöskin henkilökunnan turvallisuuden varmistamiseksi. Ja pitäisi meidän, pitäisikö meidän toimia myöskin yhdenmukaisesti, jotta voidaan varmistaa, ettei ihmisoikeusloukkauksia enää esiinny. Ja tämä tietenkin tapahtuisi asetuksen 308 nojalla. Muutenhan turvatarkastusjärjestelmät ovat jo käytössä, eli koiria käytetään, läpivalaisulaitteita käytetään. Ja sen verran toteaisin, että tämähän on vain yksi vaihtoehto – joka olisi jäsenvaltioille tarjolla. Eli jos vartaloskannareita, ne mainitaan tekstissä, niin se ei tarkoita sitä, että jäsenvaltioiden olisi käytettävä näitä skannereita. Ja sitten herääkin kysymys juuri tästä vaihtoehtoisuudesta. Eli kun katsotaan komission ehdotusta, niin siitä käy selvästi ilmi, mihin suuntaan haluamme mennä. Me tiedämme, että tämä on poliittisesti arkaluontainen kysymys. Ja tästäpä syystä me tarkkaan kuuntelemme, mitä teillä on sanottavana, mutta myöskin mitä jäsenvaltioilla on sanottavana. Erityisesti ne keskustelut huomioiden, jotka perustuvat tähän meidän laatimaamme tekstiin. Ja sitten katsotaan, tarvitaanko täytäntöönpanon määräyksiä. Mutta se ei tule tapahtumaan ilman mitään tarkempaa vaikutusanalyysiä. Siinäpä kaikki. Kiitoksia teille, että annatte meille mahdollisuuden esittää enemmän kysymyksiä, ja kyllähän näitä kysymyksiä tulee piisaamaan. Ainakin 15 puheenvuoroa pyyntö on esitetty, ja enempää en otakaan enää vastaan. Käyn tämän nimen nimeltä läpi, ja puheaika on tiukka, ja seuraavat kollegat saavat puheenaikaa Gross Alcadraui, Mais... I have Mrs. Lichtenberger, I have Mrs. Foster,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 että tämän enempää puheenvuoropyyntöjä ei enää pyydettäisiin. Jos nyt joku vielä yrittää myöhemmässä vaiheessa pyytää, niin että kyllä puheenvuoro saa. No, nyt voitte vielä pyytää puheaikaa. No niin, eikä tämä riitä. Niin, kollega Rike, teidän nimenne kyllä löytyy jo listasta. No niin, siinä kaikki. Nimet on kirjattu. Nyt ei kannata enää viittoilla. Ja puheenaika on rajattu kahteen minuuttiin. Ensimmäisenä puheenvuoron saa kollega Gos. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää hänellä Roitea hänen esityksestään lyhyesti. Minusta tässä aiheessa on tärkeää, että turvallisuutta voidaan parantaa, mutta turvallisuus ei koskaan voida 100 prosenttista. Ja näin toinen kysymys on jo vastattu, että jos tämä on liian nopeasti käyttöön Euroopassa, niin minusta näin ei pidä tehdä, mutta jos otetaan käyttöön, sitä tehdä kriteerein, jotka ovat samat Euroopassa kaikkialla. Onko komissio nyt jo valmis antamaan meille teknisiä tietoja, eli keskinäinen tunnustus valtioiden kesken EU-tasolla liiohtaisi siihen, että luotaisiin normit lukkoon, mitä kaikkia terveyttä, mitä tulee sitten ihmisoikeuksien tietohallintaan. Siinähän meidän huolenaiheemme ovat yhtenäisiä. Emmekö voisi komissiota saada jotenkin suuntaviivoja jo nyt. Mitä tulee sitten tähän vaatoskannereihin? Keskustelussa usein unohtuu, unohtuvat nesteet, ja sitä ei vielä ole ratkaistu. Olisi ikävää, jos nyt siirryttäisiin aiheesta toiseen, tutkimuksesta toiseen, eikä olisi mitään ratkaisuja ongelmiin. Minusta olisi hyvä käsitellä asioita yhtenä kokonaispakettina. Ja viimeinen kysymys, näettekö ratkaisumme kansainvälisellä tasolla? Onko niin, että kenties Suomenna me ilman velvollisuutta toteuttaa jotakin tilanteeseen, riippuen siitä, miten jokin maa tai lentoasema reagoi, että kansainvälisellä tasolla tapahtuu sellaista, että näillä terroristustarkoituksilla on tiettyä kiusanteon luonnetta matkustajien kannalta. Thank you, Matthias. One minute 40. Kiitoksia. Hienoa. 1.45 meni tuohon. Kollega alkaa Draui samalla, samalla linjoilla. Toivoisin teidän jatkavan. Kiitokset komission edustajille tästä alustuksesta. Tekstistä voidaan päätellä, että olisi hyvä ottaa käyttöön yhtenäinen eurooppalainen järjestelmä. Olen samaa mieltä siitä. Tiedämme, että kaikki jäsenvaltiot eivät toimi samalla tavalla. Kyllähän tämä teksti tulee ihan oikeaan ajankohtaan. Ja lainsäädäntö tarjoaa 30 kuukautta maksimissaan koeaikaa. Ja tämä tarkoittaa myöskin sitä, että nämä turvallisuusjärjestelmät olisivat eräänlainen lisä nykyisille. Mutta nyt herää kysymys siitä, että mitä tämän 30 kuukauden jälkeen tulee tapahtumaan. Eli tuletteko 30 kuukauden jälkeen ikään kuin pakottamaan jäsenvaltiot toimimaan tietyllä tavalla. Ja sitten toinen asia, joka on tärkeää, niin on se, että tämä tekstihän liittyy tiiviisti kollega Leichtfriedin rahoitustekstiin. Tehän tiedätte oikein hyvin, että jäsenvaltiot, jotka haluavat käyttää tiukempia määräyksen, joutuvat maksamaan tästä sitten itse. tietenkin meidän täytyy vielä keskustella, että minkälaisen tämän eurooppalaisen järjestelmän pitäisi olla. Me emme usko, että tätä voitaisiin ottaa velvoittavaksi järjestelmäksi käyttöön. Me tarvitsemme pikemminkin sellaisen teknisen spesifioinnin, eli että on olemassa eräänlainen mahdollisuus mennä tämän skannerin läpi, mutta jos ei halua, niin sitten sitä voi kieltäytyä ja sitten tarvitaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Kiitoksia. Aikaa kului 1.58. Seuraavana kollega Meissner. Puheenjohtaja, on paljon argumentteja, jotka ovat tämän puolesta. Aloitan sillä on johtaja, jotka sanovat, että minä en halua odottaa pitkään lentoasemalla, haluan päästä nopeasti tarkastuslävitse, enkä halua, että minua kosketellaan. Tämä puhuu sen puolesta. Ja meillä ei kenties kuitenkaan aikaan tällä hetkellä niin paljon turvustettu kuin pitäisi olla. Ja jos me otamme käyttöön tekniikkaa, eh, vartaloskandreita ja nesteskandreita, vaan on turvattua turvallisuuden. On kuitenkin jäsenvaltiot, jotka ole käyttämät näitä, joten on kovinkaan paljon järkeä minun mielestäni, että äh, tällä sanoisimme, että kukin voi tehdä niin kuin haluaa. Me haluamme Euroopan sisällä, mehän puhumme yhtenäisestä eurooppalaisesta taivaista, meidän pitäisi siis pohtia asioita. Vastaan on enemmän argumentteja. Me ei voi koskaan voi saavuttaa 100 prosenttia turvallisuutta, me ei voi katsoa, voimme nähdä, nähdä se, mikä on karvatalon ulkopuolella, mitä on sen sisällä ja emme halua mitään selvityksiä, tutkimuksia, jotka ovat vaarallisia terveydelle. Tietosuoja, kysymys siitä, kuka näkee mitä, mitä tuotetaan, minkälaisia kuvia tuotetaan ja mitä minnekin tallennetaan. Se, että jos katsomme sitä, mitä on nähtävissä Yhdysvalloissa, sitä me emme halua missään tapauksessa. Arvoisa kysymys on tällaisesta piktogrammista, siitä voidaan kenties keskustella. Kustannukset, korkeat kustannukset, kuka maksaa? Sanomme, että jäsenvaltiot maksaisivat paino, ajatellen näitä laineita vartaloskannereita, jotkin lentotoimasti osuvat tekemään rakenteellisia muutoksia. Sitten nämä pakkotoimenpiteet. iso britanniassa kaksi musliminaista ei saanut nousta koneeseen, koska kieltyy sitä skannerin lävitse. Jos me, meidän pitäisi aikaa myöskin sitten valinnanmahdollisuuksia tarvittaessa, jos sitä keskustellaan. Sitten vielä kustannusanalyysi, mikä on täysin perusteltua, kustannushyötyanalyysi. Ja voidaan puhua siitä, että onko niistä niitä Euroopan luossa, jos me kuljetaan tällaisten kaarien alta, eikä sitäkään haluta. Kiitokset kollega Meissner, tekin piditti ajasta kiinni ja seuraavana kollega Lichtenberger. Kiitokset tästä alustuksesta. Kyllä minulla on silti vielä kysymyksiä esitettävänäni. Ensinnäkin tähän terveysaspektiin, mitä lopullista vastausta ei ole vielä saatu. Vai onko jotain tarjolla? Eli että röntgen järjestelmää ei käytetä, se nyt on itsestäänselvyys, mutta se tuskin riittää ratkaisuksi. Ja mitä tulee tähän kustannushyötyanalyysiin, niin olen hiukan pidättyväinen, sillä on selvää, että tietyillä lentokentillä tai useilla lentokentillä infrastruktuuria on muutettava ja sekin maksaa. Ja toisaalta taas henkilöstöä ei näin voida säästää, koska epäselvissä tilanteissa joudutaan sitten henkilökohtaisesti käymään tämän matkustajan luona. Ja niin kuin kollega Gross totesi, meidän täytyisi katsoa tätä kokonaisuutta, eli myöskin nämä nesteskannerit pitäisi huomioida, koska nekin vaativat muutostöitä lentokentillä. Ja se taas johtaa siihen, että henkilöitä ei voida lähtöselvittää niin nopeasti kuin tähän mennessä, sillä tarkastettavia asioita on enemmän kuin aikaisemmin. Eli minä haluan rajoittavia määräyksiä terveys, tietosuoja ja muihin aspekteihin liittyen, mutta en missään nimessä voi hyväksyä sitä, että tätä teknologiaa olisi kaikkialla käytettävä ilman poikkeusta. Tällä hetkellä ei todellakaan voida sanoa, että onko siitä enemmän hyötyä kuin haittaa. Ainakaan teidän tekstistä ei käy ilmi, että meidän huolenaiheemme tietosuojaan liittyen olisivat jo pois päiväjärjestyksestä, joten kyllä näitä avoinna olevia kysymyksiä vielä riittää. Kiitokset kollega Lichtenberger, seuraavana kollega Foster. Kiitos, kiitos komissiolle. Minusta heillä on hyvä lähestymistapa, vaikka onkin edelleen kysyttävää. Kukaan meillä ei varmaankaan vastustaa tiukennettuja turvallisuusmääräyksiä. Se on tietysti toimenpiteitä, se on loogista. Ajattelen hiukan eh, varoa sitä, mitä tätä voidaan vastustaa, koska monilla ihmisillä todellakin on paljon ongelmia näiden laitteiden suhteen. Täytyy sanoa, että laitteet, joita nyt käytetään ja on sallittu tietyn perustein. E, tässä pyrittiin vähentämään säteilyä. Tässä on käyty paljon keskustelua, mutta ajatellen asiaa Iso-Britannian kannalta me olemme, olemme käyneet käyttöön erilaisia laitteita, jotka ovat pakollisia meille. Miksi on Iso-Britanniassa ollut tapauksia, on ollut laitteita, jotka on havaittu ja äh, rytmin tahdista ja, ja tämä on johtanut siihen, että he ovat joutuneet sitten ruumitarkastukseen, vaikka heillä on lääkinnässä mukana ja tämä on ollut ikävää. Se, että todelliset laitteet, joilla voidaan estää se, että kukaan näkee mitään kuvaa kenestäkään. Ja sen pitäisi olla komission tehtävä sanoa, että on yhteiset säännöt, mutta pitäisi olla minimilaitteet, joita käytetään Euroopan unionissa – siksi, että nämä ovat käytössä miksi Skipolin kentällä. Skipolin käytetään toisen tyyppisiä laitteita, joten tämä on ehdottoman välttämätöntä komission kannalta katsottuna. Ja loppukommenttini. Haluaisin sanoa, että otitte esille kysymyksen matkustajaprofiloinnista. Se on hyvin tärkeä jäsenvaltioille ja ennen kaikkea terrorismin vastaisia toimia täytyy vahvistaa esimerkiksi tiedonvaihtoa kansainvälisesti, koska ei ole mitään järkeä eh, kääntää, tehdä sitä väärässä järjestyksessä. Ei voi olla niiden viimeinen laite, ovat, viime ratkaisu ovat aina laitteet. On tärkeää, että jäsenvaltiot saavat toimensa järjestykseen tiedonvaihdosta yli rajojen. Mr. Rike, remind people. Kollega Rike, ja muistutan vielä kahden minuutin puheajasta. Kiitoksia vain lyhyesti. Ensinnäkin halusin sanoa, että uuden tekniikan käyttäminen menee paljon pidemmälle kuin lentokentillä käyttöön. Voitte olla varmoja, että tämän tyyppinen tekniikka leviää muuallekin turvallisuustarkistuksen. Tämä on hyvin laaja aihe. Toinen huomio. Täällä on periaatekysymyksiä ja kysymyksiä, jotka liittyvät tekniikkaan periaatteesta. Se, että tämä ei saa olla vahingoittava tekniikka, se on tietenkin ehto. Ja sitten ihmisoikeuksien kunnioittaminen on myös ehdoton ehto. Sen sijaan nämä tekniikkaan liittyvät kysymykset, niistä voidaan aika vaikeasti tehdä asetuksia. Tehokkuus riippuu suoraan käytettävästä tekniikasta. Esimerkiksi mikroaaltotekniikkaa voidaan parantaa paljon. Munkinlaisia tekniikkoja voidaan paljon parantaa. On aika vaikea ottaa tällaista asetukseen, vaan on jätettävä tekniikalle ovi avoimeksi. Sitten kustannushyötykysymykset liittyvät suoraan tähän tekniikkaan, ja kun se on nousevaa uutta tekniikkaa, on aika vaikea säätää sitä asetuksia. Periaatteessa tietenkin voidaan säätää asetuksia Euroopan laajuinen asetus on sitäkin tärkeämpi, että tekniikka saatetaan pienkin käyttää muuallakin lentokentillä tulokseen olisi päästävä nopeasti. Että tähän mitään velvoitteita voida kuitenkaan asettaa. Nyt pitää pitää varansa, koska tämä on uusi asia että tämä menee paljon pidemmälle kuin nyt eh, esitelty asetus antaa ymmärtää. Okay. Kiitokset kollega Rike. Seuraavana kollega Latford. I would like, I would be Kiitoksia herra puheenjohtaja. Onkohan kollega Redding täysin tämän takana. Mielestäni tämä ei ole riittävän hyvä. Tässä ikään kuin velvoitetaan ottamaan käyttöön tämä järjestelmä. Mielestäni olisi parempi, jos teksti olisi tältä osaltaan selkeämpi. Paljon korostetaan juuri tähän teknologia, mutta täällä ei kuitenkaan sanota mitään tarkempaa asiasta. Täällä on useampankin otteeseen viitattu mitä erinäisimpiin kysymyksiin, jotka liittyvät väärinkäytön mahdollisuuksiin, mutta väärinkäyttö ei ole voitu estää. Joten mielestäni ainoa mahdollisuus välttää tietojen tallentaminen ja välittäminen on se, että tämä laite itsessään ei kykene tietoja tallentamaan tai lähettämään, tai tehän sanoitte, että jossain vaiheessa nämä tiedot pyhitään muistissa, joten muistikapasiteettia näissä laitteissa siis tulisi olemaan. Viittasitte myös uusiin teknologioihin ja ratkaisuihin. eli automaattisia järjestelmiä ja muita vastaavia, mutta tietojeni mukaan tämä teknologia ei ole vielä riittävän pitkälle kehittynyt, jotta se olisi riittävän luotettava. Mitä tulee tähän opt-outiin, komissio sanoo yhtäältä, että vastaavanlaisia järjestelmiä voitaisiin ottaa käyttöön, mutta mutta toisaalta taas tämä opt tässä mukana, joten en oikein nyt tiedä, miten te voitte näin kaksijakoisesti tätä asiaa ajaa. Kiitoksia. Thank you, Mrs. Lund. Paljon kiitoksia kollega Latford. Seuraavana sitten kollega Van Orden. <laughs> Uh, Mr. Chairman, well, um- Puheenjohtaja, ei pidä unohtaa tämän koko toimen tavoitetta ja se on se, että pyritään estämään terrorismia ja varmistaa se, että suurin osa matkustajia, jotka ovat lainkuuliaisia kansalaisia, voi hyvin nopeasti ja mukavasti kulkea kenttien lävitse. Ja paljon mitä nyt tapahtuu ja joista me puhumme, näyttää siltä, että me ei pidä tätä silloin mielessä. Me totta kai terroristit ovat aina heikointa lenkkiä. Ja sanoisin, että on syytä tunnustaa komission monitason lähestymistapa, se, että on tämä inhimillisen tekijän analyysi, tarvitsemme eh, pitkälti varvoa sitä, keillä on mahdollisuus päästä kentälle paikalle. Me tarvitsemme hyvin koulutettua turvallisuushenkilöstöä, jota ohjataan järkevällä tavalla, mikä usein on puutteellista. Ehkä meidän tarvitaan myöskin tällaista luotettavien matkustajien eh, ohjelmaa. Tähän on kiinnitetty liian vähän huomiota mitä tulee skandereihin, niiden käytännöllisyyteen, niiden osalta minusta pitäisi riippua nopeasti siihen on käyttöön hyödyllistä tekniikkaa, jonka osalta kuitenkaan ei näyttää siis sellaisen johon ei liity mitään terveyshuolenaiheita. Meidän ei pitäisi etsiä keinotekoisia esteitä uuden tekniikan käyttöönotolle, joska jos olisi jokin merkittävä terrorismi tapahtuma vaikka huomenna, silloin välittömästi tiedotusvälineessä vaadittaisiin tällaisten laitteiden käyttöönottoa. Ja minulla on kysymys, joka liittyy siihen, miten komissio puhui siitä, että joillakin kentillä ei ole hyvää standardia tai ylipäätään minkäänlaista standardia. Mikä on kansainvälisen eh, siviili ilmailu järjestön rooli tässä, koska tämähän oli pelkästään eurooppalaisten vastuulla oleva asia. On monia heikkoja lentokenttiä Euroopassa, mutta on vielä heikompia Euroopan ulkopuolellakin. Kiitoksia kollega Pasquale. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin onnitella komissiota tästä asenteesta. Vuonna 2008 olimme kaikki kriittisiä, minäkin muiden mukana. Tässä vaiheessa kuitenkin haluan uskoa, että komissio teki tehtävänsä mikä komissiolle annettiin silloin 2008. Mielestäni tämä kertomus on vakavamielinen, se ei ole dogmaattinen, se on käytännönläheinen parlamentille ja neuvostolle. Ja siinä täytetään se valtuutus, joka komissiolle annettiin, jossa parlamentti sanoi, mitä asioita pitäisi käsitellä. Tietenkään se ei anna ratkaisua kaikkiin asioihin, mutta se avaa keskustelun, jota on käytävä täällä ja Libe-valiokunnassa myöskin. Minun mielestäni komissio luo puitteet nyt hyvin. Haluaisin viitata kertomuksessa oleviin johtopäätelmiin, jotka ovat hyviä, mutta eivät riittäviä. Ensinnäkin ainoastaan eurooppalaisen lähestymistavan kautta voidaan taata turvallisuus kaikilla Euroopan lentokentillä. Minusta tämä on hyvin sanottu. Sitten tämä, sanotaan, että tekniikalla on taattava terveyden ja perusoikeuksien takaaminen. Tämäkin on mielestäni vakavasti otettava hyvä asia. Sitten sanotaan, että tekniikalla on, tar- on tarjottava vaihtoehtoisia järjestelmiä tietyille henkilöille. Tämä on erittäin tärkeää Ihmiset, ihmisten on saatava tietoa etukäteen tekniikan käytöstä. Tämäkin on, on tärkeä. Komissio on mielestäni täyttänyt tehtävänsä. Ja nyt ryhdymme keskusteluun tässä valiokunnassa ja live-valiokunnassa. Mutta tämän kuten englantilainen kollega juuri sanoi, terroristit eivät pysähdy vuodesta 2008 tähän päivän mennessä. Ei ole ollut syitä hidastella. Detroitin yritys oli taas yksi syy lakkaamatta pyrkiä ratkaisemaan niitä ongelmia, jotka koskevat kaikkia Euroopan ja maailman yhteiskuntia. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavana kollega Leistfried. Vielen Dank, Herr Präsident. Ähm, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Olen pitkälti samaa mieltä kollegoiden kanssa. Joten yksi kysymys ja pari huomiota. Ensinnäkin kysyisin, että en nyt ihan täysin ymmärrä sitä, että miten te haluatte ottaa käyttöön tällaisen ei-yhtenäisen järjestelmän Euroopassa, koska tämä on vapaaehtoinen, mutta silti haluatte ottaa käyttöön tämän yhden lukun järjestelmän. Tässä on joku ristiriita olemassa, sillä jokainenhan pääsee alueelle, vaikka ei haluaisi näitä henkilöskannereita käytettävän, joten kyllä tässä on aina kiertomahdollisuus olemassa. Sitten pari huomiota. Kollega Roite, te totesitte, että tämä on poliittisesti arkaluonteinen kysymys, mutta enpä ole niin varma asiasta, jos etenette tällä valitulla tiellä. On tietenkin hyvä, että neuvostoa ja parlamenttia kuullaan ja tehdään komitologiapäätös, mutta mielestäni tässä yhteydessä tämä ei riitä, sillä minä uskon, että Jotkut kollegat tulevat sanomaan, että jos me emme tee päätöksiä, niin siinä tapauksessa ollaan tyytymättömiä komission esittämiin ehdotuksiin. Ja toinen huomio taas liittyy rahoituspuoleen. Ratkaisuja tarvitaan silläkin saralla. Mehän kaikki tiedämme, että neuvosto tällä hetkellä jarruttaa prosessia. Olen keskustellut monien kollegoiden kanssa tästä asiasta ja mielestä monet ovat olleet sitä mieltä, että nämä kaksi asiaa täytyy ratkaista samanaikaisesti. Eli jos neuvosto ei ole valmis joustamaan ja hakemaan meidän kanssamme toimivaa rahoitusratkaisua, niin voi hyvinkin olla, että henkilöskanneri saralla parlamentti tulee olemaan sitten hiukan hankala. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavana kollega Sterix. Kiitoksia. Puhun ihan lyhyesti kollega Usaksin puolesta, koska hänellä on vierailijaryhmä täällä. Ja kollega Usaksilla on tähän liittyen kirjallinen kysymys ja hän toivoi, että tähän voitaisiin antaa mahdollisimman nopeasti myöskin vastaus. Kiitoksia. Kiitoksia lyhyt ja kivuton kysymys. Seuraavana kollega Van Dalen. Kiitoksia herra puheenjohtaja komission edustajalle lyhyt kysymys. Kollega Lyte, voinen olettaa, että terroristit aina etsivät sitä heikointa lenkkiä tässä koko järjestelmässä, myöskin Euroopan ilmailualalla. Jos tämä pitää paikkaansa, niin silloinhan voidaan kysymys, että ainakin kun tekstiä lukee, niin siellä sanotaan, että jäsenvaltiot voivat ottaa vartaloskannerin käyttöön. No terroristi katsoo, että mitäs kautta mä pääsen helpoiten unionin alueelle. No tietenkin sitä kautta, missä näitä skannereita ei ole käytettävissä. Voin olettaa, että näitä profilointijärjestelmiä käytetään, mutta kyllähän terroristit kiertävät määräyksen. Joten miksi ette ota velvoittavaa ratkaisumallia käyttöön? Eli konkreettinen kysymys, miksi tämä ei olisi velvoittava järjestelmä, kun katsotaan esimerkiksi näitä hyvin tiuhan tahtiin liikennöityjä lentokenttiä, joilla näitä skannereita todellakin tarvittaisiin. Kiitoksia. Kiitoksia seuraan kollega Skala. Niin, olen iloinen siitä, että päätimme keskustella turvallisuudesta, koska se on se, mitä kansalaiset meiltä odottavat. Kuitenkin meillä, siis meillä on nyt lausunto ja mielipide. Mielipide, olemme muuttaneet tässä turvallisuusasiassa. Me puhumme nyt näistä vartaloskannereista, mutta ennen kuin me menemme asiassa pidemmälle, minä haluaisin puhua teille tietyistä tosiasioista. Viime viikolla Romanian kansalainen yritti matkustaa Viinin lentoasemalta Lontoon lentoasemalle. Silloin italialainen eh, toimittaja osoitti, että kello yhden ja kolmen välillä iltapäivällä Fiumicinolla ei matkustajalle minkäänlaista suojelua. Ja Bosnanin lentoasema Puolassa muutaman minuutin aikana ilmestyi grafiitti lentokoneeseen, lentokoneen kylkeen. Voin siis kysyä, Miksi meillä ylipäätään on tällaisia korkeantulaisuuden laitteita lentoasemillamme? Se on turhaa, jos on tilanteita, jossa edelleenkin voi päästä lentoaseman alueelle vain hyppäämällä aidan ylitse, joka kiertää lentoasemaa. Mm, ihmettelen, miksi komissio haluaa puhua näistä vartaloskannerista, mutta ovatko ne yhtä tehokkaita silloin, kun puhutaan lentoasemien eh, turvallisuuden varmistamisesta ylipäätään. Kaksi viikkoa sitten menin Brysselin kentälle. Itse olen työskennellyt eh, turvallisuusasioiden parissa eri yhteyksissä ja uskokaa minua, tunnin sisällä selvitänäkin kaksi tapaa päästä Brysselin lentoasemalle pommin kanssa. Ja yksi asia vielä, italialaiset puhuvat vaateluskannereista rotatieasemilla. Ehkä olisi parempi jos se ylipäätään keskittyisivät ensin lentoasemiin. Kiitoksia seuraavana kollega Bradburn. Kiitoksia. Joo. Niin, tämä on mielenkiintoinen viesti Brysselin lentokentään liittyen. Ensinnäkin toivoisin, että tässä on selkeästi otettava huomioon todellisuus, eli kyse on koko vartaloskannereista. Ja sitten tästä periaatteellisesta kysymyksestä me olemme jo keskustelleet siitä, että pitäisikö tämä olla pakollinen vaiko vaihtoehtoinen järjestelmä. Kävin Ottavassa viime kuussa, keskustelin siellä turvallisuusviranomaisten kanssa ja he totesivat, että miksi emme voisi Euroopassa toimia järkevällä tavalla, sillä koska yhdysvaltalaiset ja kanadalaisetkaan eivät vastusta tämän tyyppisten järjestelmien käyttöönottoa, joten miksi EU-ssa tällä hetkellä tilanne on toisenlainen, eli että se on jossain maassa pakollinen. Ja sitten toinen kysymys, ja se liittyy tähän skannerityyppiin. Niin kuin täällä on jo todettu, niin nämähän otettiin käyttöön, voidaanko vastata niihin haasteisiin, jotka pääsevät syntymään Detroitissa. Ja minulla on kyllä kerrottu, että näitä räjähteitä ei olisi edes näillä uusilla skannereita voitu havaita, joten miksi ollaan nyt päätymässä tämän skannerijärjestelmän puoleen. Eli miksi emme ole valmiina ottamaan komission asiakirjan mukaan myöskin muita vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Ja mitä tulee sitten röntgen järjestelmiin tai muihin vastaavanlaisiin, no minun mielestäni ne eivät ole toimivia ratkaisumalleja, koska ne aiheuttavat terveydellisiä vaaroja. Kiitoksia. Kiitoksia seurana kollega Ajala Sender. Sí, bueno, <clears throat> en principio vaya por delante. Eh, que... Periaatteessa olen vakuuttunut siitä, että tarvitsemme eurooppalaiset eh, puitteet niin, että säätelemme tätä käynnistystä, mutta ei se saa tarkoittaa tätä vartaloskanneriden eh, kohtaloa. Haluaisin kysyä, mitä tapahtui, jos torjuisimme komission ehdotuksen, mitä vaikutuksia sillä olisi, jos hylkäisimme tämän vahvoin argumenttein, jotka liittyvät terveyteen, yksityisyyteen ja niin edelleen. Mitä silloin jäsenvaltioiden kanssa tapahtui? Kuinka tämä vaikuttaisi jäsenvaltioihin? Olen yhtä mieltä tästä tehokkuudesta. Se on y- syy, miksi pitää välttää matkustajien häirintää. Komission ehdotuksessa puhutaan 20 sekunnista. Muistan, että kun meillä oli tämä esi- asian esittely, tämä oli yksi tärkeistä kysymyksistä. Tämä matkustajien käyttämä aika ei juurikaan vähentynyt. Lopulta sanotaan, että tästä tehdään vielä tutkimuksia koskien tätä käytettyä aikaa, mutta niitä on tarkoitus tehdä vasta tulevaisuudessa. Sama pitää, pitää terveyteen, röntgensäteistä. Sanotaan, että välttämättä tätä tekniikkaa ei käytetä, mutta jos sitä käytetään, ja tällä hetkellä sitä käytetään, puhutaan hyvin alhaisistaan pitoisuuksista, mutta, mutta kun nämä annokset kumuloituvat, niin vuosittaiset altistumisrajat saattavat ylittyä. Haluaisin tietää, Voimmeko vakuuttaa, että näin ei käy nykytekniikalla? Tietenkin tulevaisuudessa tulee uutta tekniikkaa. Sitten haluaisin esittää kysymyksen. Onko eurooppalaista tietosuojavaltuutettua kuultu tässä asiassa? Kiitoksia. Thank you, Mrs. Ailes. Kiitos. Seuraavana kollega Tikau. voi Kiitoksia puheenjohtaja. En halua toistaa sitä, mitä kollegat ovat täällä jo sanoneet. Suuret kiitokset herra Roitelle mainitsit, että komissio on näin vastuuntuntoisesti tutkimassa vaikutuksia turvata ja terveellisyyteen ja, ja siitä kannattaako nämä hankinnat. Haluaisin kiittää, kiittää siitä myös, kuinka henkilötietoja tullaan käsittelemään. Haluaisin ottaa huomioon ja esille tämän standardointikysymyksen. Se on erittäin tärkeää, ei ainoastaan tekniikkaan, vaan myös menettelyjen suhteen, kun ajat ajatellaan henkilötietoa suojaa, tarvitsemme selkeitä menettelyjä, joilla estetään yksityisyyden suojan rikkominen ja henkilötietojen väärinkäyttö. Niissä jäsenvaltioissa, joissa laitteet ovat koekäytössä, niitä koskien haluaisin tietää, onko näissä ja valtioissa pyritty saamaan matkustajien suostumus. Thank you, Mrs. Kiitos. Seuraavana kollega Boskurt. Kaksi minuuttia. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kaksi kysymystä. Kuultuani niin nämä huomiot, niin se kuulostaa siltä, että te, skannerit tulevat sattuva mitä tahansa. Mutta herää kysymys, että miten tässä käytetään muita välineitä hyväksi, tiedustelupalvelu ja muut asiat. Ja sitten toinen kysymys me olemme tänään keskustelleet tekstistä, jossa sanotaan, että päätös olisi tehtävä unionin laajuisesta oikeudellisesta kehyksestä, skanneriten käyttöönotosta. Eli sellainen on ilmeisesti tulossa, mutta jos sitä ei tulekaan, vaan että tässä sovelletaan täytäntöönpanon niin toteutetaanko silti tämä luvat sanottu vaikutusanalyysi, koska mehän emme voi oikeastaan vaikuttaa siinä vaiheessa enää tilanteeseen, koska tässä sovellettaisiin siinä tapauksessa komitologian menettelyä ja silloin meillä ei ole oikeastaan enää minkäänlaista sanavaltaa. Kiitoksia. Dank. Kiitoksia. Yes, kollega Vils. Ei ole tutkittu vaikuttavuutta ja suhteellisuutta suhteessa olemassa oleviin mahdollisuuksiin, miten komissio arvioisi näitä Tämä on myöskin asia, joka liittyy ihmisarvoon, mitä kuvia meistä voidaan ottaa, kun me haluamme käyttää lentokonetta. Me, edust- me edustajat ja muutkin, jotka joutuvat matkustamaan ammatin vuoksi, eivät voi tässä tehdä mitään valintoja. Ei ole mitään selityksiä siitä, miten nämä säteet vaikuttavat miksi vammaisiin tai raskaana oleviin, sitten tietojen tallentaminen, kuka tallentaa näitä tietoja, miten pitkälti niitä voidaan hyödyntää tuleeko tietojen tietoja keräämään kansallisella tasolla, tuleeko tapahtumaan tällaista eurooppalaista verkottumista ja tietojen keruussa on aina e-, epävarmuuksia. On tietysti ihmisiä, jotka ovat käyttäneet rikollisesti hyväkseen. Enkä halua, että kuvia, jotka ovat luoneet syntyneet valtavaskanarissa minusta, että niillä käytäisiin kauppaa. Minusta on paljon erilaisia kysymyksiä, ja minä perustavaltuisesti torjuisin tämän käytännön tosilla tavoin, kun te nyt sitä olette ehdottaneet. Thank you, Mrs. Wells. Kiitokset, kollega Wills. Ennen kuin annan komission edustajalle puheenvuoron, haluaisin kiittää kollegoita siitä, että piditte kiinni näistä puheajoista. Tiedän, että Tämä ei ole helppo tilanne, mutta te tiedätte myöskin sen, että kun puheenvuoropyyntöjä on paljon ja aika on kortilla, niin meidän täytyy pitää kiinni annetusta puheenajoista. Ja kiitokset siitä, että tänään toimitte kurinalaisesti. Kaikki saivat kantaa kortensa kekoon ja nytten kollega Roitte voi vastata näihin kommentteihin. Olkapas hyvä. Hands out to Prussian. Yeah, well. <laughs> It was a new one on me, I have to say. <laughs> um, um, I will try and uh, uh, answer, answer you. Minäpäs yritän vastata näihin kysymyksiin mahdollisimman nopeasti. Voisin aloittaa kollega Grossin kysymyksestä. No otetaanpa askel taaksepäin, eli mikä on komission ajattelutapa Komission asetus on voimassa ja siellä sanotaan, minkälaisia valvontamenetelmiä lentokentillä voidaan käyttää, jotta voidaan varmistaa, ettei pommeja tai aseita saada salakuljetettua koneisiin. Tässä asetuksessa taas esitetään muita vaihtoehtoja, käsitunnistimet, koirien käyttö ja niin poispäin. Ja jäsenvaltioiden turvallisuusviranomaisilla on mahdollisuus päättää, mitä vaihtoehtoja he käyttävät Ensimmäistä kertaa asiasta keskusteltaessa tarkoituksena oli vain lisätä tähän luetteloon myöskin nämä vartaloskannerit tai turvaskannerit. Eli kyse olisi vain yhdestä vaihtoehtoisesta lisäjärjestelmästä. Siitä on nyt kyse. Ja tähän liittyen teillä on veto-oikeus. Se on selvä. Toinen kysymys taas liittyy täytäntöönpanomääräyksiin. määräyksiin nekin hyväksyttäisiin komitologian menettelyn mukaisesti. Ja voinen sanoa myöskin varapuheenjohtaja Kallaksen puolesta. Meille on tärkeää, että te tiedätte, että täytäntöpanomääräykset, jotka liittyvät tähän skanneritekstiin, kertoisivat yksityiskohtaisesti, mistä teknologiasta, minkälaista malleista on kyse, minkälaisia määräyksiä käytetään tietosuojaan liittyen ja varmistaaksemme, ettei kuvia voida jälkeenpäin enää käyttää väärin hyväksi. Eli nämä täytäntöönpanomääräykset muodostavat yhden osan tätä koko pakettia, koska muuten ette hyväksyisi edes tätä ensimmäistä vaihetta. Eli kyllä tässä tarvitaan kokonaispakettia. Ja nyt yritämme tämän tekstin pohjalta synnyttää keskustelu siitä, miltä tämä kokonaispaketti pitäisi näyttää, jotta skannerit voitaisiin lisätä yhtenä lisävaihtoehtona, mikäli olemme sitä mieltä, että siitä olisi hyötyä. Niin kuin kollega Goss jo totesi, niin täydellistä varmuutta ja turvallisuutta ei ole olemasta, olemassakaan. Meidän täytyy vain varmistaa, että meillä on olemassa Euroopan laajuiset järjestelmät käytössä ihmisoikeuskysymyksiin liittyen, terveysaspekteihin liittyen, tietosuojaan liittyen ja niin poispäin. Mutta lisäksi meidän täytyy muistaa, että muitakin määräyksiä on jo olemassa. Ne on sovittu, niistä on sovittu parlamentin kanssa, esimerkiksi nämä nesteisiin liittyvät lainsäädäntötekstit niistähän sovittiin yhdessä parlamentin kanssa. Osittain kyse on kumuloivasta ratkaisumallista. Tiettyjä laitteita on otettava käyttöön huhtikuuhun mennessä, jotta henkilöt voivat tuoda verovapaat ostoksensa unionin alueelle. Ja sitten myöhemmässä vaiheessa meillä pitäisi olla sellainen järjestelmä käytettävissä, jotta voidaan välttyä siltä, että näitä muovipusseja jouduttaisiin kantelemaan ympäriinsä. Tämä oli siis tilanne aikaisemmin. Sitten herää kysymys siitä, että ratkaisisivatko nämä skannerit sen ongelman, että joutuisimme käyttämään edelleenkin nämä metallitunnistinlaitteet. Kollega Ajal Senderhan otti tämän asian esille. Eli näitä metallitunnistimia tai paljastimia ei enää käytettäisiin, vaan kyse olisi siitä, että meillä olisi yksi laite. Eli periaatteessa ensi vuodesta lähtien matkustamisen pitäisi olla vaivattomampaa. Ainakin näin minä tulkitsen keskustelun näistä nesteistä ja muista kysymyksistä. Eli yhtäältä henkilö ja toisaalta matkatavarat. Millä tavalla tämä vaikuttaa lentokenttien tilanteeseen Tietenkin tämä liittyy yhtäältä tähän vaikutusanalyysiin, joka toteutetaan, mikäli niin pitkälle päästään. Lisäksi tilanne on myöskin sellainen, että sopimukset kolmansien valtioiden kanssa me voisimme päästä tällaisen yhden luukun järjestelmään, me lähde, tällä hetkellä olemme sopineet jo Yhdysvaltain kanssa johdonmukaisesta lähestymistavasta. Ja sitten herääkin kysymys siitä, että voisimmeko saada aikaiseksi sellaisen tilanteeseen, että yksi turvatarkastus riittää koska se omalta osaltaan myöskin helpottaisi matkustajien elämää. Kollega Sassada esitti lukuisia esimerkkejä lentokentistä, joilla turvatarkastustilanne on huonohko. Me kyllä olemme käyneet näillä kaikilla lentokentillä ja meidän täytyy varmistaa, että tietty turvallisuuden taso voidaan varmistaa. Mutta tämähän nyt on eri asia, koska tässä kysytään, että mitä voitaisiin vielä lisäksi tehdä kaiken muun toiminnan lisäksi. Sitten kollega Alcadrawin esittämään kysymykseen. Eli mitä sitten, kun määräaika kuluu umpeen? Ensimmäisen 30 kuukauden aikana sovelletaan mitä erinäisempiä sääntöjä, eli mitä laitteita käytetään, ja 30 kuukauden jälkeen pelkään pahoin, en ole varma, mutta pelkäänpä pahoin, että sitten otetaan käyttöön yksi tiukempia määräyksiä ilman aikarajoituksia. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy pohtia näitä kustannushyötyasioita, onko oikeutettua siirtyä tällaisen järjestelmän ja niin poispäin. Mutta asetuksessa 300 on olemassa myöskin vaihtoehtoinen ratkaisumalli käytössä. Tähän tulemme palaamaan myöhemmässä vaiheessa. Kollegat Leichtfried ja Alka Dry ja muutkin kollegat viittasivat näihin kustannuskysymyksiin. On selvää, että paraikaa keskustellaan parlamentin ja neuvoston kesken kustannuskysymyksistä. Siitä siis, eli että pitäisikö käyttää ketkä vastaavat näistä syntyvistä lisäkustannuksista, veronmaksat vaiko lentokentät. Ymmärrän, mistä kenkä puristaa, mutta en nyt paneudu sen kummemmin näihin yksityiskohtiin. Te tiedätte, että kun komissio laati tämän ehdotuksen, niin me olimme jo menossa tähän suuntaan, eli että pohdiskelimme tätäkin aspektia. niin kollega niin, no en tietenkään voi vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin, mutta kollega Maisnerille toteaisin, että tämä kustannuskysymys tietenkin täytyy ottaa esille muiden kysymysten rinnalla. Mutta yleisesti puhuen voisin sanoa, että jos asetustekstiä lähdetään muuttamaan, jos nämä turvaskannerit tai miksikään niitä nimetäänkään, niin otetaan mukaan vaihtoehtoiseksi valvontavälineeksi. Niin mielestäni tilanne on selvä. Kyse ei olisi velvoitteesta, koska ei hän myöskään koiria ole pakko käyttää lentokentillä, eikä kaikilla lentokentillä siten tarvitsisi käyttää myöskään näitä skannereita, mutta on todennäköistä, että erityisesti suurilla kentillä käytettäisiin skannereita, koska se on kustannustehokkaampaa ja pienemmät alueelliset lentokentät käyttävät ehkäpä juuri näitä muita tutkintamalleja, eri malleja, ehkäpä jopa yhdistelemällä. Mielestäni on selvää, niin kuin täällä on sanottu, muun muassa kollega Foster heti alkuun. Että me tarvitsemme yhtenäisen lähestymistavan taisteltaessa terrorismia vastaan. Paljon tehdään jo sillä rintamalla, että voidaan varmista turvallisuusaspektien huomioiminen. Oikeus- ja sisäasioista vastaavat kollegat kyllä ovat tähän paneutuneet. kollegiossa asiasta keskusteltaessa kävi ilmi, että koko komissio on tämän lähestymistavan takana. Monista näistä kysymyksistä keskustelu on juuri alkanut. mitä tulee tähän kansainväliseen ulottuvuuteen, niin kollega Van toteaisin teille, että turvallisuus on rajat ylittävä kysymys ja ikaossakin tämä asia on otettava huomioon, mutta on myöskin muistettava, että käytännössä maailmasta löytyy maita – jotka ovat panostaneet enenevässä määrin tähän turvallisuusaspektiin, mutta meidän täytyy myöskin huomioida terrorismin ilmentymä muista maista se, ja sellaisiin maihin toisin kuin Yhdysvaltojen suuntaan tai muualle. Eli meidän täytyy ottaa siis laajemmin kolmannet maat huomioon juuri ilmailun saralla. Ja syyskuussahan tämä asia tulee ikään kokouksessa esille. No katsotaanpas, olisiko tässä vielä jotain kysymyksiä. No kollega Bradburn viittasi Kanadaan. No, sanottakoon suoraan, että tällä hetkellä komission viesti on seuraava. On todennäköistä, että skannerit on otettava lainsäädäntöön yhtenä valvontavälineenä. Ja kun on skanneri lentokentällä, niin sitten herää kysymys, että miten toimitaan vammaisten lasten, raskana olevien henkilöiden tai tarkastuksesta kieltäytyvien suhteen. Vastausta ei ole vielä löytynyt, joten tästä on vielä keskusteltava. Tämä liittyy myöskin täytäntöönpanomääräyksiin, kunhan niin pitkälle päästään. Ja tässä tarvitsemme teidän tukeanne, eli että löydämme oikeat pelisäännöt jotta tasapaino säilyisi, jottei terroristeilla olisi näitä porsanreikiä tarjolla, mutta toisaalta voitaisiin varmistaa, että kunnia ei loukata ja että terveysaspektit huomioidaan. Herra puheenjohtaja, No, yritin suht yleisellä tasolla vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Mikäli näin ei ole, niin muistuttakaapa minua jostain kysymyksestä, johon en vastannut. Kiitokset kollega Roito. No en halua, että täällä ihmiset alkavat taas viittoilemaan työjärjestyspuheenvuorot ovat työjärjestyspuheenvuoroja eikä mitään muuta. Ja tulen olemaan tiukka tämän suhteen, kollega Latford. Puheenjohtaja. Niin, minun kommenttini on, Roite sanoi, että me olemme aloittamassa keskustelua. Ettekö ole huomannut viimeisten 18 kuukauden aikana, että keskustelua on jo käyty poliitikkojen ja lehdistön kesken? Minä olin toivonut, että komissio ottaisi keskustelun sama saamisessa päätökseen, että tulisi suosituksia. Miten te voitte olla aloittamassa keskustelua nyt? Me, me haluamme suosituksia. Kollega Latford, teidän pitäisi tietää, jos kenen, että tämä oli kommentti eikä mikään työjärjestyspuheenvuoro. No näin me toimimme, että saamme puheen, pu, äänemme kuuluviin. No niin, kollega Foster seuraavana. Uh, niin, haluaisin ottaa esille yhden asian, josta Arva puhui, nimittäin lentokonttien koko, jolla täytyy olla tällaiset laitteet. tämä on valtaisa virhe. Kaupallisella lentoasemilla täytyy olla sääntöjä, vartaloskannerista mitä tahansa, ne niin täytyy koskea kaikkia. Silloin ihmisille voidaan sanoa, että voit käyttää eri kenttää sit, toisen kentän asemasta, he ihmiset ole typeriä. Mitä tulee laitteisiin? koska puhuitte eri alu- laitetyypeissä, olisi teidän intressiensänne komissiona, että käytettäisiin laitteita, joissa ei olisi ongelmia, eh, jotka liittyvät näihin kuviin, joita syntyy. Nämä on asioita, joista ovat todella tiukkaa, jos päästä ylipäätään eteenpäin tässä asiassa. Kollega Boskurt. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Mitä komissio oikein suunnittelee? Onko lainsäädäntöaloite tulossa vai panostetaanko täytäntöpanomääräyksiin? Ja sitten toinen kysymys, niin minähän kysyin tästä kokonaiskuvasta. Eli että näiden skannereiden lisäksi käytettäisiin muun muassa tiedustelupalvelun palveluita, mutta ette reagoineet laisinkaan tähän linkitysmahdollisuuteen. Mikäli ymmärsin oikein, niin tässä sovelletaan komitologia-menettelyä. Kollega Grandes, haluatteko vielä käyttää puheenvuoroa? Sí, señor presidente. Yo antes no he hecho una Puheenjohtaja aikaisemmin en esittänyt kysymystä, vaan arvion tätä kertomusta, mutta nyt haluaisin puheenjohtaja ja olla yhtä lailla huolissaan kuin muut kollegat. Haluaisin tietää, mikä on komission aikataulu tämän keskustelun edistämiseksi? On, onko teillä jo jokin aikataulu näitä substanssiasioita keskustelun niiden keskustelusta varten? Kiitoksia. Just go on, I mean, but... No, olkaa hyvä, mutta minuutti. Ja, ha Kysymys. Onko komissio kuullut valtuutettua niin kuin päätöslauselmassa me pyydettiin. Tämä oli kysymykseni, niin siitä ei ole mitään tietoa. Mr. Reuters. No niin, tämä yhtenä ja sitten ilmeisesti sekaannusta aiheuttava aikataulutuskysymys. Olkaa hyvä. Not having vastannut tähän kysymykseen. Ensinnäkin me olemme olleet yhteydessä Euroopan eh, tietosuojan valtuutettuun ja selvästi ennen kuin jatkamme minkäänlaisella lainsäädännöllä. Tulemme varmistamaan sen, että hän on mukana asioiden käsittelyssä. Toinen asia, mitä me olemme siis tekemässä, on selvää, että tällä hetkellä meistä on tarpeen muuttaa toissijaista lainsäädäntöä. Kysymys on siis komitologiamenettelystä, ja toiminta tapahtuu kahdella tasolla. Ensinnäkin komitologian menettely, joka antaa, jossa teillä on veto-oikeus, joka on siis äh, vaatluskannan lisääminen tutkimuslaitteena, tai toinen, ja toinen on sitten toimenpanossäännöt, niin muutos niissä, mikä yksityiskohtaisesti käsitteli kaikkia kysymyksiä, joiden katsotaan turvaamaan se, että että tartutaan terveyskysymyksiin, siihen minkä tyyppisiä laitteita käytetään ja että myöskin varmistetaan se, että kaikki ihmisoikeuskysymykset otetaan asianmukaisesti huomioon silloin, kun jäsenvaltio käyttää tällaista tutkimuslaitetta. Tässä menemme pitemmälle, siis kun ajatellaan näitä käsikäyttöisiä laitteita tai, tai koiria tai vastaavaa, tämä niin menee siis pitemmälle. Aikataulutus, kyllä, me olemme ilmoittaneet, että teemme vaikutusarvion, tulemme tekemään vaikutusarvion, ja minun arvioni olisi, että olisimme valmiita vuoden lopun tienoilla. Tämä on minus, minun myönteisin arvioni, mutta se keskustelu, jota te tulette tässä yhteydessä käymään, jota ministerit tulevat käymään, tulee olemaan tärkeää ajatellen sitä, mikä, mitä täytyy sisältyä toimeenpanomääräyksiin. Ja olen havainnut monia tärkeitä kysymyksiä. Yksi on se, minkä tyyppinen teknologia. Ajattelen näitä äh, backscatter röntgensäteitä. Tämä Rova Ludford olen hiukan eri mieltä kuin te. Keskustelu on käyty erityyppisistä koneista. Ja siksi on todettu, että nyt täytyisi käyttää keskustelua sitten käytössä olevasta teknologiasta laajemmin. Mikä on se, mitä me tässä olemme siis kuvaamassa? Siis kysymys on teknologiassa, kun oikeastaan kaikkia niitä asioita, jotka aivan oikein on otettu esille aikaisemmissa keskusteluissa noin 18 kuukautta sitten, kaksi, kaksi vuotta sitten – Siis ajatellen sitä, minkä tyyppisiä laitteita olisi voitu käyttää tai tekniikkaa, mitä olisi voitu käyttää siinä vaiheessa. Siis nyt siis pitäisi käydä keskustelua tämänhetkisen tekniikan osalta, siis sen tekniikan osalta, joka nyt on olemassa ja jota Euroopan unionissa sitten pyritään käyttämään ja ottaa huomioon, että tietosuoja- ja ihmisarvokysymykset otetaan myöskin huomioon. Ehkä tässä olisi kaikki. Kiitos herra Roitse tästä. Kiitos esityksestänne ja vastauksestanne jäsenille. Ja nyt me sitten jatkamme työtämme asianmukaisesti, joten kiitos paljon. Okay, next item on the agenda. Seuraava asia esityslistalla Mister. on herra Sterksin mietintö. Satamiin saapuvia tai satamista lähteviä aluksia koskevat ilmoitusmuodollisuudet. Olemme hiukan ajasta jäljessä, pyydän anteeksi. Toivon, että ymmärrät tilanteen. Mutta puheenvuoro nyt sinun. Ja ne, jotka poistuvat salista, pyytäisin poistumaan mahdollisimman hiljaisesti. Varmistakaa, että kokoukset, joita pidätte, tapahtuvat huoneen ulkopuolella. Herra Sterks. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin kiittää varjoesittelijöitä. Meillä on nyt sopimusneuvoston kanssa. Yhdessä käsittelyssä tässä, tästä pitäisi selvitä. Meidän pitäisi hyväksyä tämä sama teksti heinäkuussa seuraavassa täysistunnossa. Tämähän on myöskin 23. kesäkuuta Koreperin esityslistalla, eli huomenna. Ihan lyhyesti siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi ja mihin emme ole vielä päässeet. Maanantaina luulin, että saimme sopimuksen aikaiseksi, kuten kunnes huomasin, että annoin liikaa myönnytyksiä, eli olisimme voineet saada enemmänkin tästä irti, mutta näinhän aina käy, eli kun vastapuoli myöntyy, niin sitten luulee, että ehkäpä on oltu liiankin ylläkätisiä. Tiettyjä muodollisuuksia on siis poistettu. Tästä saatiin pidettyä kiinni ja olen, on valitettavaa, että jäsenvaltiot vain katsoivat kustannuksia, eivätkä koskaan pohtinen sitä, että mitä hyötyä tästä oli. Kaupankäynti helpottuu ja myöskin ympäristöaspektit jäivät oikeastaan kokonaan taka-alalle. No, muodollisuuksia ollaan siis harmonisoimassa. Toisaalta tietoja vaihdetaan sähköisiä kanavia käyttää, eli tietoja ei tarvitse syöttää useampaan otteeseen, vaan yksi kerta riittää – ja järjestelmä huolehtii sen jälkeen siitä, että tiedot ajautuvat sinne, minne niiden pitäisi myöskin mennä. Ja me käytämme tätä single window-järjestelmää. Sitä on vaikea kääntää, mutta kyse on tällaisesta yhdestä väylästä, mitä kautta viestit välittyvät. Tarkoituksena oli sanoa, että kaikki meriteitse, tullien kautta ja muita väyliä kautta tulevat lähetykset ja tiedot maahanmuuttajista, aluksen miehistöstä ja niin poispäin, niin nämä tiedot pitäisivät olla tämän yhden luukun kautta saatavissa. Ja yksi keskeinen kysymys oli myöskin tietojen luottamuksellisuus, eli että luottamuksellisuus myöskin taataan ja vapautusta tai poikkeusta sovelletaan unionin satamien kautta kulkeviin aluksiin. Eli tietoja voidaan kyllä pyytää, mutta ei säännönmukaisesti. Emme kuitenkaan saaneet tahtoamme läpi sen suhteen, että määräyksiä sovellettaisiin myöskin aluksiin, joilla jotka käyvät matkansa aikana kolmansien valtioiden satamissa. Pyysimme komissiota tarkastelemaan asiaa ja laatimaan omat ehdotuksensa. Erässä artiklassa, tai meillä on olemassa luettelo sellaisista kysymyksistä, joihin toivomme komissiolta vastauksia. Eli että mitä komission asiasta mieltä, miten voisimme päästä asian tiimoilta eteenpäin. Kyse on siis hallinnollisesta yksinkertaistamisesta me oikeastaan saavutimme sen, mitä halusimmekin. Toinen asia, me halusimme tiettyjä lisäyksiä tähän tekstiin, yhtä, sen, että sovellettaisiin yhtä kieltä. Se ei sopinut neuvostolle laisinkaan. Espanja sanoi, että jos täällä käytetään sana language, niin silloin tämä on ongelma. Se on neuvostolle ongelmallinen kysymys. Eli jos tästä alkuperäisestä ehdotuksesta pidetään kiinni, niin silloin ei sopimuksen saada aikaiseksi. Mutta silti me yritimme täydentää tätä tekstiä, ja mielestäni tämä kielikysymys on erittäin tärkeä. Sitä ei mainita artiklassa, mutta kylläkin johdantosan kappaleissa. Ja luenkin tämän johdantosan kappaleen nyt kokonaisuudessaan läpi. Kansallisia Kansalliset kielivaatimukset aiheuttavat usein ongelmia. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä kaikkensa, jotta sekä suullinen että kirjallinen viestintä jäsenvaltioiden välin välillä tapahtuisi kitkattomasti ja pyrkien etsimään yhteisiä viestintämahdollisuuksia. No, tämä voidaan siis tulkita siten, että yhtäältä todetaan, että kieli on tärkeä kysymys, toisaalta pyydämme jäsenvaltioita tekemään kaikkensa, jotta sekä kirjallinen että suullinen viestintä helpottuisi ja kolmanneksi sanotaan, että ollaan etsimässä yhteistä viestintämallia. Ja tämähän tarkoittaa sitä käytännössä, että käyttäisimme yhtä kieltä tai yhtä järjestelmää. No tämähän on lähellä sitä, mitä me halusimme. Kieltä ei konkreettisesti tästä mainita, vaan sanomme, että etsimme yhteistä viestintämallia. No mitenkä se muuten olisi mahdollista kuin yhtä kieltä käyttää. No oli miten oli, tämä on tämänhetkinen tilanne. Ja mielestäni olemme saavuttaneet hyvän tuloksen, vaikkakaan se ei ole ihan sellainen, mitä alun alkaen lähdimme hakemaan. Mitä me kuitenkin haimme oli se, että tässä huomioidaan myöskin sisävesiliikenne. Teknisesti se ei ole niin helppo asia, sillä meillähän on olemassa aiheeseen liittyvä komission ehdotus. Tulos on nyt se, että me toteamme yhtäältä, että sisävesiliikenne on tärkeä, ja pyydämme komissiota raportoimaan meille asiasta. Ensinnäkin siitä, että miten näitä yhdenmukaistamismääräyksiä voitaisiin yksinkertaistaa ja toisaalta miten tämä merijärjestelmä ja sisävesijärjestelmä voitaisiin linkittää toisiinsa. Neuvosto ei tätä kannattanut, mutta kuitenkin me korostimme sitä, että on tärkeää että myöskin sisävesiliikenne saataisiin katettua ja suoraan meriliikenteeseen linkitettynä, eli että ratkaisumalli olisi mahdollisimman harmoninen. Ja kolmas lisäys, jota me pyysimme, on se, että luotsien rooli vahvistuisi. Mutta neuvosto sanoi, että tässä tekstissä ei luotseista pitäisi sanoa yhtään mitään, eli kyse on muodollisuuksista eikä luotsauksesta tai luotseista. Tulos loppujen lopuksi on se, että meillä on yhteinen julkilausuma, eli neuvoston ja komission yhteinen julkilausuma, jossa sanotaan, että molemmat tahot pyrkivät etsimään selkeää eurooppalaista sertifiointimallia. Eli samaisessa artiklassa 11a esitämme komissiolle, anteeksi, erillisessä julkilausumassa toteamme, että komission tulisi paneutua tähän asiaan ja esittää selkeät pelisäännöt. Alkun jäsenvaltiot halusivat jäsenvaltiokohtaiset järjestelmät, jotka tunnustettaisiin, mutta me taas vaadimme eurooppalaisia kehyksiä sovellettavaksi. Ja mielestäni on tärkeää, että tässä todetaan, että tämän kehyksen pitää olla äh, johdonmukainen suhteessa tähän tekstiin ja myöskin komission eurooppalaista satamapolitiikkaa käsittelevään strategiaan. Mielestäni tämä on askel oikeaan suuntaan ja pitkällä aikavälillä Aikaisemmin oli tarkoituksena tähän luotsauskysymykseen palata vasta pitkällä aikavälillä, mutta siihen palataankin jo hiukan varhaisemmassa vaiheessa. Ja toivottavasti komissio sitten myöskin toimii tämän julkilausuman pohjalta. Eli luotsaus on otettu huomioon, kielikysymys on otettu huomioon, niin kuin toivoimme. Tämä ei ole kylläkään tämä kielikysymys oli mainittuna suoraan artiklassa, vaan johdatosan kappaleessa. Ja sitten muiden kysymysten osalta olemme saaneet komission ja neuvoston yhteisen julkilausuman. Ja sitten tämä aikataulutus, eli milloin järjestelmä olisi käytettävä. Komissio ehdottaa helmikuuta 2013. Se sai meidät vakuuttuneeksi siitä, että tämä e-customs-järjestelmä suunnitelma aiheuttaa myöskin omat ongelmansa tässä yhteydessä, joten tämä aikataulutus toimisi. Neuvosto on taas toista mieltä. Se viittaa muun muassa kustannuksiin ja neuvosto ehdottaakin vuotta 2017. Meille se ei käy missään nimessä, sanomme sen suoraan ja sanoimme, että pidämme kynsin hampain kiinni vuodesta 2013, mutta nyt kompromissina on tarjolla tämä kesäkuu 2015, eli se on keskellä näitä kahta vaihtoehtoa. Esitin myöskin omat huolenaiheeni siitä, että kun asia tarkastellaan juo, ruohonjuuritasolta, niin heinäkuuhun 2015 mennessä asiat pitäisi saada kuntoon, mutta kokemus on osoittanut ja keskustelut ovat osoittaneet, että 2013 on jo oven takana ja herää kysymys, että voidaanko siihen mennessä saada järjestelmät toimintakuntoon. No on ihan yksi lysti sanonko, että vuoteen 2013 mennessä tämä asia on saatava kuntoon, jos asiantuntijat sanovat, että se ei tule ikinä onnistumaan. Eli kyllä minä uskon, että 2015 on hyväksyttävissä oleva kompromissi. Ja kunhan joku päivämäärä on lyöty lukkoon, niin sitten kansallisella tasolla satamissa lähdetään työtä tekemään. Ja sehän on kaiken aja o. Eli tämän verran olemme saaneet siis aikaiseksi. Kollega Bessé, haluaisin kiittää teitä EMSAan liittyvästä tarkistuksesta. Hän poistaa oman tarkistuksensa, koska komissio sanoi, että se tulee tämän vuoden kuluessa vielä esittämään EMSAan liittyvät omat muutoksensa. Herra puheenjohtaja, tarkoituksena on esittää täysistunnolle tämä yksi ainoa tarkistus, joka korvaa koko tekstin. Ja mikäli tämä hyväksytään, niin se tarkoittaisi käytännössä sitä, että silloin olemme poikenneet tästä aikaisemmasta sopimuksesta, mutta mielestäni tämä on ihan ok. Me olemme saavuttaneet toivotut tulokset ja tämä on askel oikeaan suuntaan sisämarkkinoita toteutettaessa rannikkoalueilla. Ja nyt toivoisinkin, arvon kollegat, että voisitte hyväksyä tämän ratkaisumallin ja että heinäkuisessa täysistuntokäsittelyssä hyväksyisitte tämän ratkaisumallin puolesta. Näin saisimme tämän pakettiin ja meillä olisi käytettävissä direktiivi, joka astuu voimaan muutaman vuoden sisällä ja se taas helpottaa elämää sekä laivaston puolella että ympäristön puolella. Kiitoksia. Kiitokset kollega Sterks tästä raportista. Tästä oli varmaan hyötyä ja seuraavana kollega Pascual EPPn puolesta. Sí, gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Espanjassa sanotaan, että vielä velvoittaa. Herra Sterks, minäkin haluaisin kiittää teitä tästä kannasta ja vuoropuhelusta ja tavasta, jolla olette vieneet hyvään satamaan, hyvään päätökseen tämän direktiivehdotuksen. Tässä valiokunnassa keskusteluissa analysoitiin tilanne niin, että erot eivät ole kovinkaan suuria ja tulimme siihen tulokseen, että olisi parasta antaa esittelijälle valtuudet, joiden kautta hän voisi vahvasti neuvotella neuvoston kanssa ja voisimme saavuttaa saavutettavissa olevat tavoitteet. Mm, aina sanotaan, että paras on hyvän vihollinen. Uskon, että mm, herra Sterks on tehnyt tämän työn hienosti eikä ole luopunut niistä arvoista ja päätelmistä, joihin tässä valiokunnassa päädyttiin. Joten minä olen erittäin paljon yhtä mieltä EPP-ryhmän nimissä siitä, että toimitaan niin kuin hän ehdottaa. Viemme tarkastuksen täysistuntoon heinäkuussa ja voimme tämän asian hoitaa ensimmäisessä käsittelyssä. Alun perin ongelmat keskittyivät siihen, minkä hän juuri sanoi. Tässä oli tämä kielikysymys. Belgialaiset varmasti ymmärtävät kielikysymyksiä, niin kuin ymmärsivätkin. En minusta ole mitään luopumista se, että tässä asia käsiteltiin johdanto-osan kappaleessa. Se oli kuitenkin mahdollista. Tämä, mahdollista. tämä ei ollut Espanja puheenjohtajavaltion ongelma, vaan monet merkit, poliittisesti merkittävät maat kieltäytyivät tästä. E, jos näin olisi jatkettu, niin tästä ei olisi tullut toimivaa ratkaisua. On hyvä, että ratkaisu löytyy näin johdanto-osan kappaleesta. Tämä on joka tapauksessa alku jollekin, joka minun uskoakseni ajan myötä johtaa sellaisiin sanamuotoihin, jotka merioikeudessa ovat aivan hyvin toimivia. Sitten tämä yhden luukun periaate, tämäkin oli vaikea kysymys ja uskon, että se on nyt riittävällä tavalla ratkaistu. Usein tulee esiin tämä määräaikakysymys, voimaanastumiskysymys, Niin kuin esittelikin tietää, tämä on asia, joka jatkuvasti tulee esille. Komissio ehdottaa aina vapaaehtoisuudelle perustuva päivämäärää, voluntaristista päivämäärää neuvo, neuvostopyrkijänä viivyttelemään ja TRAN valiokunta pyrkii sitten tasapainoon näiden kahden ääripään välillä. Uskon, että meillä on nyt järkevä määräaika, jonka myötä kaikki voivat elää. Minun mielestäni tässä asiassa ratkaisuun pääseminen on myönteistä ja myös nopeasti toimiminen on tässä asiassa myönteistä. Ei pidä unohtaa sitä, että kyseessä on asia, jolla, jonka puitteet ovat rajattomassa meriliikenteessä. Tämän direktiivin myötä tullaan edistämään lyhyen matkan merenkäyntiä, tullaan myöskin parantamaan modallista tasapainoa ja tulemme merkittävällä tavalla muuttamaan muuttamaan niitä muodollisuuksia, jotka tekivät hitaaksi ja hankalaksi tämän kuljetusalan, joka on kuitenkin keskeinen. Meidän olisi tehokkaasti puututtava meriliikenteen olosuhteiden parantamiseen, muuten emme pääse yhtään mihinkään, vaan, vaan puhumme täällä vain teoriatasolle. Minun kantani on EPP-ryhmän nimissä erittäin selvä. Herra Sterksin kanta sopii meille. Hän on täyttänyt valtuutensa tyydyttävällä tavalla ja uskon, että meillä pitäisi täysistunnossa olla selkeä kanta. Toivon, että mahdollisimman monet voivat tämän hyväksyä. Tietenkin voi olla, että joillekin saattaa olla eriäviä mielipiteitä ja se on heille suotava, mutta minusta tämä on erittäin hyvä mietintö onnittelut esittelijä. Kiitoksia. Seuraavana kollega alkaa Drive SDn puolesta. Ihan lyhyesti, herra puheenjohtaja. Mario esittelee Gida Milanankin puolesta. Toteaisin, että ryhmämme tukee teitä. Me meille sopii, että tätä tarkastellaan yhtenä tarkas, tarkistuksena ja ettei muita tarkistuksia hyvätä, hyväksytä käsiteltäväksi. Minun mielestäni tämä on hyvä tulos, koska tämä helpottaa hallinnollista toimintaa erityisesti rannikkovesiliikenteen osalta. Se on hyvä asia. Ja mitä tulee tähän merenkulkualan kilpailukykyä varten varattavaan omaan kohtaan. Se on hyvä asia. Näin voidaan vähentää hallinnollista työtä ja sehän on vain hyväksi ja tärkeä muutos. Mitä tulee näihin ongelmiin neuvoston kanssa ja siltä pohjalta työstettyihin kompromisseihin? Uskoakseni kompromissitkin ovat hyviä erityisesti luotseihin liittyen. Ymmärrän tilanteen siten, että komissio aikoo tehdä kaikkensa esittääkseen pikaisesti luotsaukseen liittyvät toimintamallit. Se on hyvä asia, mitä tulee sitten kielenkäyttöön. No tässä annetaan ymmärtää, miten asia voisi ehkä mennä. Ei tämä kovin konkreettista tekstiä ole, joten tässä vaiheessa ei tähän voida oikein paneutua. Ja mitä tulee tähän voimaan astumisajankohtaan, niin huomioiden sen, mitä te sanoitte, ja alan asiantuntijoiden kommentit, niin mielestäni tämä kompromissi on ihan hyvä. Ehkä olisi voitu ottaa jopa vuotta aikaisempikin ajankohta käyttöön, mutta mikäpä tässä. Eli toteaisin, että me olemme valmiita tukemaan teitä ja voimme hyväksyä tämän yhtenä kokonaispakettina. Kiitoksia. Kiitoksia sitten vihreiden puolesta kollega PC. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti haluaisin esittää joitakin kommentteja joiden myötä hyväksyn Sterksin kannan hänen työnsä ansiosta. Olemme päässeet todella myönteiseen tasapainotilanteeseen, vaikka tilanne olikin aika rans, raskas neuvoston puolella, mitä tulee aikoihin ja toimiin. Meillä oli sellainen vaikut vaikutelma, että jarrut olivat päällä joka kerroksessa. Nyt on todella tavoitteet vahvistettu ja meidän ryhmällemme vihreille on erittäin tärkeää voluntaristiselta pohjalta edistää merenkulku liikennettä muiden liikennemuotojen rinnalla, jotka ovat paljon huonompia taloudellista ympäristömielessä. Mm, en halua mennä yksityiskohtiin, koska esittelen ei ole tässä selosti. Kompromissi on hyvin pitkälti hyväksyttävissä. Meille punaisena lankana säilyy tämä päivämäärä. Ei voi tulla kysymykseen meidän mielestämme lykätä vieläkin tätä määräaikaa ensimmäinen 6.2015. Se on määräaika, jonka vahvistivat kaikki osanottajat. Olen pahoillani siitä, että yhteinen kielikysymys on asia, jossa on lähestytty aika ujolla tavalla. Olisin halunnut vähän lisää päättäväisyyttä, mutta emme nyt tässä nirsoilemaan, vaan ryhmämme kyllä tukee tätä työtä ja tulee hyvin pitkälti tukemaan äh, sitä. Kiitoksia. Ja seuraavana kollega Meissner. Kiitos. Haluaisin sanoa, että on iloinen siitä kiitoksia, jota kollegani Sterkson sanoi, koska hän on olemassa tehnyt hyvää työtä lähteäkseni liikkeelle loppupäästä. 2015 on minusta aika myöhäinen ajankohta, koska haluamme saada aikaan parannusta. So, sopeutuminen nykyiseen tekniikkaan ja byrokratian yksinkertaistaminen on myös tavoitteita. Silloin odottaminen ei ole kovinkaan mukavaa, mutta näyttää siltä, että se on sitten kompromissi, johon me olemme suostumassa. Paljon on saavutettu, harmonisoitu, harmonisointimuodollisuuksien osalta, erilainen tekniikka, tämä yhden ikkunan periaate, niin kuin eh, Rastek sanoi, on varmasti hyvin hyödyllinen ja se, että saavutetaan myös tietosuoja on hyvä asia. Se, mitä me emme ole saavuttaneet, on vahinko, että niitä ei saavutettu, mutta emme ole vielä sulkeneet ovea. Meillä on kuitenkin näkymiä pysyä edelleen äh, kiinni asioissa. Kielikysymys esimerkiksi, herra Sterk sanoi, senhän pitäisi olla englanti, koska niinhän on lentoliikenteessäkin se kohentaisi turvallisuutta ja oikeastaan järkevää, että niin olisi. On pidettävä kiinni asiasta ja seurattava ja katsottava, miten se kehittyy aivan niin kuin myöskin sisävesiliikenne, sen mukaan ottaminen. Ihmetyttää se, että valtiot eivät sitä halua, koska kaikki tietävät, miten tärkeää sisävesiliikenne on. Ja Luotsin osalta tilannetta tutkitaan. Nämä ovat asioita, joissa pitää katsoa, mitä tulevaisuudessa tapahtua, ja pitää kiinni tiukasti omista toiveistamme. Ehkä ne saadaan vielä sitten toteutettua. Kiitoksia. Viimeisimpänä sitten kollega Van Dalen. Eh, Herra puheenjohtaja, keskeinen tavoite on saavutettu ja sehän on kaiken A ja O. Eli yksinkertaistetaan menettelyjä ja se taas tarkoittaa sitä, että nyt ollaan menossa oikeaan suuntaan sisämarkkinoita toteutettaessa. Tämä on kaiken A ja O ja siksipä voinkin kertoa teille, että itse ja ryhmäni tukevat tätä yhden tarkistuksen ratkaisumallia. Mielestäni on ihan realistista soveltaa tätä aikataulua. Niin, kyllä tämä on realistinen aikataulutus. On selvää, että monet joutuvat sopeutumaan tilanteeseen. Ja, mutta yksi ongelma liittyy tähän kieleen. Jos ymmärsin oikein, niin tämä on aika pehmeä muotoilu. Eli jäsenvaltiot voivat itse päättää, mitä tekevät. No, sehän on sanomattakin selvää, mitä silloin tapahtuu. Ei juuri mitään vesiliikenteeseen. Niin mikäli komissio on sitä mieltä, että sen pitäisi esittää oman ehdotuksensa, niin sellainen tulee, ainakin näin kollega Sterks totesi uskoakseni komissio myöskin ilmoittaa, jos se ei aio esittää ehdotusta ja sitten myöskin perustelee sen. Ehkäpä kollega Sterks voisi tarkentaa tätä tilannetta. Eli on hyvä, että neuvostokin kannattaa tätä selkeää kehystä. Eli voisikohan kollega Sterks tarkentaa vielä tätä kysymystä, joka liittyy sisävesiliikenteeseen? Kiitoksia. Kiitokset kollega Van Dalen, kollega Lugaitis, Teologaitis, komission puolelta. Anteeksi, jos lausun nimen väärin. Kiitos puheenjohtaja, että sain puheenvuoron. Joten Salujiiti, sinä haluan kiittää kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Itse asiassa hän on aika vaatimaton sanoessa, että, että siitä, mitä hän on onnistunut tekemään, koska itse asiassa, jos sallitte, hän on ottanut mukaan takaisin sellaisia asioita, jotka olivat jäämässä pois esityksestä ja olisivat jääneet, jos neuvostossa olisi saatu pidettyä kiinni siitä, mitä haluttiin, ja yksi niistä oli tämä yhden luukun periaate. Voin sanoa, että olemme hyvin halukkaita etenemään tällä tiellä. Ei turhan takia ole tehty tätä tiedonantoa ja eri esityksiä yhteisestä eurooppalaisesta kuljetuksen alueesta ilman esteitä. Haluamme pitää kiinni siitä. Se on eräs tärkeä ulottuvuus strategiassamme ja varapuheenjohtajamme herra Kallasin sanoin, meidän tarvitsee ponnistella edelleen innovatian, innovaatioiden tekniikan osalta, jotta voimme helpotamme kansalaistemme elämää ja hallintojen elämää. Ja tässä hengessä tulemme jatkamaan ponnistelujamme. Asiat, jotka on otettu esiin mietinnössä ja asiat, jotka minä ottaa esille, niin ne on otettu esille erittäin hyvin. Tulemme hyvin tarkkaavasti käsittelemään näitä. Tulemme huolehtimaan siitä, että mikä on kohdannut kuuloja korvia eikä tule hukkumaan. Mekin olemme kiinnostuneita näistä asioista. Mainitakseni muutaman. Yksi niistä on meri- ja sisävesikuljetusten integrointi yhdeksi vesikuljetusjärjestelmäksi. Tämä on pitkän tähtäyksen visio. Me työskentelemme jo kovasti tämän alueella. Ajatellen vain joki tiedotuspalveluita. Ensi vuonna toivomme voimamme tehdä esityksen e-merenkulusta, joka jatkaisi siitä, mihin tässä esityksessä on jääty. Olemme nyt saavuttaneet jo kaksi hyvin tärkeää askelta. Toinen on liikenteen seurantadirektiivi, jonka kautta pyritään luomaan tällainen turvallinen meriverkosto, joka on perusta – merikulkujärjestelmille ja sitten on tämä ehdotus, joka koskee näitä järjestelmiä. Ja sitten tähän tulee kolmas, joka liittyy tähän e-merenkulkutiedotteeseen ja esityksiin. Kokonaisuudessaan tämä on strategia, joka tulee jatkumaan. Tämä ei suinkaan ole viimeinen sana näissä asioissa, ja olemme iloisia siitä, että meillä on ollut tämä tilaisuus parlamentissa ja on ollut on pitänyt tilona kuulla myöskin niitä kommentteja, joita varjoesittelijät ja poliisiryhmien edustajat mainitsevat. Me olemme tietysti myöskin hiukan onnettomia päivämäärien suhteen. Meillekin oli tärkeää se, että vähennettäisiin hallinnollista taakkaa, ei pelkästään meidän omaamme, vaan myöskin tämän ryhmän osalta. Ja siksi tämä automaattinen delegoitujen delegoitun toimivallan Mä, uusiminen tämä on yksi asia, joka liittyy näihin kysymyksiin, mutta uskon, että Koreper huomen, anteeksi, huomisen jälkeen Koreper tulee eh, pitämään eh, kiinni ja tulemme sellaisen delegoidun toimivallan järjestelmän, joka tulee olemaan tyydyttävä kaikkien osallistujien kannalta. Näin haluaisin sitten lopuksi vielä kiittää kaikista. Paljon kiitoksia mitä tulee delegoituihin säädöksiin, niin me toimimme meidän kollegoittemme viitoittamalla tiellä. Me pidämme yhtä. Dirk, haluatko vielä kommentoida? Uh, Kiitokset komission edustajalle ja kaikille, jotka ovat kantaneet kortensa kekoon. Ja omia avustajienkin haluaisin kiittää enemmistö on tämän tekstin takana. Tämä teksti on välitetty varjoesittelijöille. Se on siis käytettävissä. Ja sitten Van Daalen kysymykseen koskien sisävesiliikennettä. Tietyt ongelmat ovat vieläkin vailla ratkaisua, koska ei ollut ratkaisumalleja tarjolla ja ne liittyvät muun muassa sisävesiliikenteeseen. Ja siksipä artiklassa 11a sanotaan, että komission laadittava tiedonanto kolmen vuoden sisällä. Eli täytäntöönpano puolitoista vuotta ja viimeistään puolitoista vuotta siitä sitten komission on annettava tiedonantonsa, jossa katsotaan, minkälaisia mahdollisuuksia on tätä yksinkertaistamismallia soveltaa sisävesiliikenteessä. Se on yksi asia. Ja sitten tämä River Information Services kysymys, onko se yhdenmukainen tai yhteen sopiva muiden ratkaisumallien kanssa. Ja kolmanneksi taas herää kysymys siitä, että miten voimme jatkaa tätä harmonisointia. Ja neljänneksi alukset, jotka ovat käyneet kolmansissa maissa, niin voidaanko niihin soveltaa näitä yksinkertaistamismahdollisuuksia? Tämä aiheuttaa ilmeisesti ongelmia, ongelmia tullin puolella ja herää kysymys, miten me voimme ratkaista nämä kysymykset. Tietoja ei näytä olevan vielä hirveästi tarjolla sen suhteen, että kuinka monet aluksista jäävät unionin alueelle ja kuinka monet alukset tulevat Venäjän satamista tai Algeriasta tai muualta. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, jotta voimme päättää, miten jatkamme. Ja näihin kysymyksiin liittyen komissio antaa omat ehdotuksensa. Ja mikäli komissio on asiasta sitä mieltä, että sitä kannattaa laittaa oma ehdotus pöydälle, niin sitten sellainen on tulossa, mutta me emme tietenkään voi missään nimessä komissiota pakottaa tekemään yhtään mitään. Meidän on vain viitoitettava tätä tietä. Siis tämähän on sekä meidän että kom- neuvoston teksti, ja me toivomme, että komissio paneutuu kysymyksiin ja mikäli komissio on sitä mieltä, että ehdotuksia olisi laadittava, niin se myöskin sellaisia laatii. Tärkeää on pyrkiä luomaan unionin yhtenäinen meren ja sisävesi, merenkulku- ja sisävesialueen strategia. Minä uskon, että me olemme todellakin nyt ottaneet aimoharppauksen oikeaan suuntaan, erityisesti delegoitujen säännösten osalta. Oikeudellisellekin yksikölle jätin yhden kysymyksen selvitettäväksi. Katsotaan, mitä se on mieltä ja mitä Koreper huomenna sanoo. mutta minä tulen joka tapauksessa toimimaan niin kuin meidän oikeudellinen yksikkömme sanoo. Ja vielä kerran kiitokset kaikille, jotka ovat osallistuneet tähän keskusteluun. Kiitoksia. Sturks. Kiitokset kollega Sturks. Yksi huomio omalta puolelta. Eli kyllä tämä asia on hoidettava. Kun esittelijät lähtevät sooloilemaan eivätkä huomioi valiokunnan näkemyksiä, niin silloin syntyy ongelmia. Ja näin kävi viime viikolla täysistunnossa. Dirks taas on tehnyt erinomaista yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa mandaatin pohjalta ja näin hän töitä on tehtävä, joten kiitokset sinulle Dirk siitä, että toimit niin kuin pitääkin. No näin hän teki sitten joka tapauksessa. Oli mikä oli. No niin. Heinäkuussa äänestys. Näinhän se menee. Hyvä. Kiitoksia. Keskustelu maanantai-iltana ja äänestys tietääkseni tiistaina. No, toivottavasti. Tiedätte ehkä, että minä ja parlamentin puhemies olemme pohtineet sitä, että miten tätä asiaa tulisi käsitellä. No, oli miten oli. Tämä siirrettiin tiistai-illasta maanantai-iltaan tämä keskustelu, parempi kuin ei mitään. Mutta joka tapauksessa tämä on parempi kuin että joutuisimme todellakin erittäin huonoon ajankohtaan tätä keskustelua käymään. Mutta joka tapauksessa maanantai-iltana keskustelu, tiistaina puoleltapäivän äänestys. Ja jatkamme kokoustamme huomenna kello yhdeksän. Äänestyksiin muistakaa äänestyskortit ja kiitokset tulkeille, viittomakielen tulkit mukaan luettuna. Kiitoksia.